Okei, Madame Pilar de la Riva. Alors on va commencer. Aloitellaanpa. Komis, valiokunta ei ole ihan täysi lukuinen vielä, mutta huomenta päivää kaikille. Haluaisimme aloitella, vaikka kollegoja ei vielä olekaan sen enempää. Mutta meidän täytyy tässä uurastaa kuitenkin koko päivää. Moni on vielä toimistoissaan. No, tervetuloa, herra Gariba energiapääosastosta ja herra Charme. Hän on täällä tänään sitä varten, että hän esittelee tutkimusta liittyen arviointeihin ja stressitestisimulaatioihin, joita on tehty eurooppalaisissa ydinvoimaloissa. Noin muutama sana alustuksena toteaisin, että tämä valiokunta koskaan onko Fukushima tapausten jälkeen ollut valppaana ja arvioinut tapahtuman merkitystä ja sen vaikutuksia myös ydinvoimajärjestelmään, jota käytetään Euroopassa. Me viime vuoden heinäkuussa kuulimme tästä myös esityksen JJTltä e ja EALta, jotta todellakin voitaisiin arvioida näitä vaikutuksia, näiden tapahtumien vaikutuksia Japanin tapahtumien jälkeen. Haluaisin kuitenkin korostaa tätä, että Olemme palanneet tähän aiheeseen myös, koska itsekin me olemme tätä työstämässä, kun ajattelen varsinkin tätä mietintöä liittyen Euratom-ohjelman, siinä mietintöä. Me jatkamme myös Euratom-ohjelman parissa myöhemmin Skinnerin mietinnön yhteydessä, myös Horisontti 2020 yhteydessä. Siksi tämä päivän esitys ei liity pelkästään siihen, mitä on tapahtunut tai tapahtumassa, vaan arvioidaan tilannetta myös siitä näkökulmasta, mitä vaikutusta sillä on päätöksentekoon, jota tehdään myös valiokunnassa. Eli vieraamme saavat ensin puhua. Kiitos, että olette täällä ja kiitos myös kärsivällisyydestä, että odottelitte vielä tätä kokouksen alkua. Herra Garipa, ehkä voisitte ensimmäisenä aloittaa, olkaa hyvä. Tässä nyt ei kauheasti aikaa ole, varmasti tiedätte, toivottavasti aika lyhykäisesti voitte puhua ainakin vetoanteihin. Uh, thank you very much, Mrs. President, honorable member. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisat kollegat. 25. maaliskuuta 2011 komissiolla annettiin tehtäväksi toteuttaa riski- ja turvallisuusstressitestit kansallisten sääntelijäviranomaisten ja ensiryhmän kanssa ja tarkoituksena on ulottaa nämä tutkimusmenetelmät maailmanlaajalle Euroopassa ja globaalistikin ja ehdottaa tutkimusten pohjalta tai arvioida tutkimusten pohjalta turvallisuustilannetta ydinvoimaloiden osalta. Tänään tulemme kuulemaan kollegansa Meinin puheenvuoron täytäntöönpanon tämänhetkisestä vaiheesta stressitestien osalta. Kollega Germain on toiminut arviointilautakunnan puheenjohtajana. Ensinnäkin meidän tulisi onnitella kaikkia niitä, jotka ovat tavalla tai toisella osallistuneet tähän työhön, sillä tämä on ollut hyvin pitkä ja vaikea työvuosi mutta tuloksia on saatu aikaiseksi lyhyelläkin aikavälillä. Tähän mennessä on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi, erityisesti kun huomioidaan se, että työ on tehty vapaaehtoisuuspohjalta. Kaikki ovat siis toimineet vapaaehtoisuuden pohjalta. Ja tämä oli kolmivaiheinen lähestymistapa. Ensinnäkin kansallisen tason toiminnasta. Kansallisten säätelijöiden pyynnöstä kaikkien ydinvoimaloiden unionin ja Svetsin ja Ukrainan ovat toimineet kaikkien EU-sääntelijöiden ehdottaman toimintamallin pohjalta. Ja turvallisuusviranomaiset ovat arvioineet tuloksen ja toimittaneet määräaikaan mennessä, eli joulukuun loppuun mennessä omat turvallisuusraporttinsa. Tämä arviointi meni pidemmälle kuin mitä tavanomaisesti mennään silloin, kun lisensoinnista päätetään. Tähän palaan tuonempana, mutta tavoitteena oli oppia Fukushiman onnettomuudesta ja arvioida, ovatko EU-voimaloiden turvallisuusmarginaalit riittävän suuret, jotta voidaan vastata vastaavanlaisiin onnettomuustapauksiin saanen korostaa, että tämä on ensimmäinen kerta, että näin laaja-alainen turvallisuusarviointi toteutettiin kaikissa unionin jäsenvaltioissa samojen spesifikaatioiden pohjalta. Ja tämä arviointi toteutettiin huhtikuuhun 2012 mennessä ja 17 jäsenvaltiota osallistui tähän järjestelmään ja toimittivat omat arviointinsa yli 50 ydinvoimaalaan liittyen. Lisäksi unionin ulkopuolisten maiden, kuten Ukrainan, Yhdysvaltain, ja muiden maiden sekä kansainvälisen atomienergiajärjestön edustajat olivat mukana tässä toiminnassa. Toiminnan pohjalta luotiin yhteiset suositukset, jotka ovat yksityiskohtaisia, ydinvoimalakohtaisia, ja nämä tiedot löytyvät ensikin nettisivuilta, mikäli joku on niistä kiinnostunut. 26 Huhtikuuta siis muutama päivä sitten komission sääntelytoimijat sopivat siitä, että pitäisi tote- laatia toimintaohjelma aloitetun työn loppuun saattamiseksi ja varmistaaksemme, että arvioinnin pohjalta tehdyt päätelmät voidaan kansallisella tasolla panna täytäntöön. Komissio tulee tarkastelemaan tätä ohjelmaa ja ehkäpä sen hyväksymään huhti, heinäkuun alkupuolella. Ja kunhan vihreä valo on näytetty neuvoston puolelta, niin parlamentti ja neuvosto tulevat saamaan komissiolta ehdotuksen, jotta he voisivat kommentoida tätä stressitestiä sekä sen kansainvälistä ulottuvuutta ja tarkastelemaan sitä, että pitäisikö mainittua turvallisuuskehystä lähteä laajentamaan. Kiitoksia. Grazie lei. E grazie. Kiitoksia teille. Kiitos myös tästä lyhykäisyydestä, kuten pyysinkin. Sitten herra Philip Jamais saa vuoron, Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja. Kuten totesitte, minä olen Ranskan puolella tässä mukana. Mielestäni tämä on erittäin hieno asia, että voin täällä olla tänään ja puhua eurooppalaisista stressitesteistä ja sitä seuranneesta vertaisarvioinnista. Minä puhun enemmänkin eurooppalaisena kuin ranskalaisena täällä, koska olen tämän hoitanut englanniksi, niin puhun myös englantia täällä, koska sitä on hankala ranskaksi hoitaa. Eli, no niin, erinomaista. Les problèmes de... Okay. No niin. Vielä toteaisin, että koska minä olen pyrkinyt tarjoamaan mahdollisimman paljon aikaa kysymyksille, minä olen joitakin kalvoja poistanut esityksestäni verrattuna siihen, mitä teille on jaettu. Näin voidaan tässä hiukkasen voittaa aikaa ja voidaan keskustella enemmän. Ja nyt minä aion puhua englantia. Eli minun esitykseni on kolmiosainen. Ensinnäkin stressitestien yhteenveto ja vertaisarvioprosessi. Sen jälkeen tärkeimmät tulokset vertaisarvioinnista lopuksi joitakin johtopäätöksiä. Ennen kuin menen itse asiaan, niin lyhyesti kertoisin sen, mitä oikeastaan Fukushimasta on opittu. Se oli myös stressitestien perustana, kuten myös vertaisarvioinnissa. Mitä me olemme oppineet? Mitä kysymyksiä heräsi onnettomuuden jäljillä? Ensinnäkin kaikki alkoi valtavan maanjäristyksen tsunamin myötä. Tässä on valokuva ensimmäisestä aallosta, joka meni tämän Fukushiman ohi. Ja sitten aalto vain kasvoi ja kasvoi ja lopuksi koko voimala oli veden vallassa ulkoa ja sisältä. Ensinnäkin tuli luonnon vaara, joka oli paljon suurempi kuin mitä oli ennakoitu, ainakaan tuolla paikalla. Sitten toiseksi tämä valtava tsunami ja siihen liittyvä maanjärjestys tuhosivat koko sähkön tuotannon ja jäähdytysjärjestelmän myös voimalassa. Siis kaikki turvajärjestelmät tietysti voimalassa tuhoutuivat tai olivat poissa käytöstä. Se on toinen piirre. Ja kolmas piirre on sitten, että tämä tilanne johti hyvin vakavaan onnettomuuteen, oikeastaan useisiin vakaviin onnettomuuksiin, joita oli hyvin vaikea hallita. Loppujen lopuksi sit myös ympäristöön pääsi äh, saasteita. Tämä on siis minun lähtökohtani, mutta stressitestissä ja vertaisarvioinnissa nämä olivat kolme tärkeintä piirrettä. Siksi nämä olivat myös eurooppalaisessa stressitestissä ja vertaisarvioinnissa kolme, vaan luonnonvaarat, turvajärjestelmien romahtaminen ja vakavien onnettomuuksien hallinta, ne olivat kaikkein tärkeimmät. Miten me sitten etenimme, mikä oli menettely? Oikeastaan stressitesteissä ja vertaisarvioinnissa Venra kehitteli menettelyn. Lyhyesti kerron Venrasta. Se on eräänlainen klubi asiantuntijoita. Siellä on sääntelyviranomaisten nimittämiä tahoja ja teknisesti määrittelevät, miten edetään. Tämä klubi tekee esityksen Ensregille. Se on konsulttiryhmä komissiossa. Mukana myös sääntelyviranomainen. Se hyväksyy sen, miten edetään. Siis tekninen menettely ja sisältö tuli tätä kautta. Massimo jo kertoi teille eri askeleista, kaksi kansallista ja, ja minä haluaisin korostaa yhtä juttua, nimittäin usein on sanottu, että operaattorit tekivät itse arvioinnin, mitä lystäsivät. Ei pidä paikkansa. Nimittäin Ensinnäkin Euroopan unionin tasolla saatiin määritelmät ja sitten kansalliset operaattorit joutuvat teknisiä määrityksiä toteuttamaan. Sitten kyllä voivat tehdä mitä löystäisivät, mutta kuitenkin oli vaatimukset kansalliselta tasolla. Säätelijät myös tarkastivat tämän ja ehkä lisättiin lisää, pyydettiin lisää toimenpiteitä tai kohennusta. Sen jälkeen tuli sitten vertaisarviointi, mutta mutta säätelijät olivat laatineet selvitykset ja myös arvioivat operaattorien toimia. Tässä yhteenvetona se, mikä juuri totesin. Ensinnäkin vertaisarvioinnin ala, kansalliset sääntelyt ovat kansalliset raportit laatineet ja asiantuntijat suorittavat tämän arvioinnin sääntelyiden nimittäminä sekä ydinvoimaa käyttävistä että ilman ydinvoimaa olevista maista. Eli tämä oli riippumaton operaattoreista ainakin sikäli, että se toinen juttu sitten, että ei ollut kyse pelkästään ydinvoimamaiden klubi, joka oli mukana. Meillä oli yhteistyötä mahdollisimman monen kanssa. Myös ydinvoimaton maa pystyi nimittämään asiantuntijan. Heidät otettiin mukaan. Koko prosessissa he olivat aivan samassa asemassa kuin nekin, jotka tulivat ydinvoimamaista. Tässä osallistujat Massimo kertoikin jo, oli ydinvoimaa käyttäviä jäsenvaltioita, komissio, ydinvoimattomia jäsenvaltioita, ydinvoimattomia ulkopuolisia maita ja sitten totta kai IEA. Sitten itse prosessi. Tämä jaettiin kahteen vaiheeseen. Ensi vaiheessa meillä oli 17 kansallista raporttia yhteenvetoineen toimista maissa ja arvioineen. Ensimmäisessä osassa oli kyse temaattisesta lähestymisestä. oli ollut kolme aihetta, jotka jo mainitsinkin. Sitten ne piti selvittäjä, lukea, esittää kysymyksiä sääntelijöille ja valmistella sen jälkeen haastatteluita tai keskusteluja kansallisten sääntelijöiden kanssa. Tämä vaihe sisälsi 80 osallistujaa. Sitä tarkisteltiin kuukauden ajan myös yksiköissä. Sen jälkeen Luxemburgissa oli kahden viikon seminaari, 51 arviointia saatiin päätökseen. Kansalliset sääntelijät tulivat siis asiantuntijoiden eteen selittämään tapahtumia kussakin aiheessa. Oli kysymyksiä ja vastauksia. Tämä oli ensimmäinen osa vertaisarviointia. Toinen osa vertaisarviointia liittyi maihin. Siellä oli kuusi tiimiä. He menivät kuhunkin 17 maasta neljän viiden päivän ajaksi maatarkastelujen yhteydessä asiantuntijat jälleen esittivät kysymyksiä. Asiantuntijoille haluttiin lisää yksityiskohtia, ehdotuksia, jos säätelet itse eivät olleet niitä huomanneet. Ilmeisesti tämä oli aika rankka juttu heille. Sitten sinne tuli vielä yksi voimalavierailu, jonka tiimi oli valinnut. Jotain hämmennystä tässä kyllä on ollut joskus siitä voimalavierailtujen yhteydessä. Ne eivät ole tarkastuksia. Tarkastuksia ei näin hoideta tämmöisen tiimin kanssa. Ne haluttiin järjestää saadaksemme kuvailevaa tietoa äh, arvioitteen työstä. On parempi aina nähdä omin silmin ainakin esimerkki jostain, ettei vain paperilla kaikkea tehdä. Se oli ainakin tavoitteena. Yksi tärkeä ulottuvuus on myös julkisuus. Se oli myös neuvoston esittämä vaatimus. Tästä pari näkökohtaa. Ensinnäkin meillä oli kaksi julkista kokousta, eli kuka tahansa kynnelikkökevä pystyy sinne menemään. 17. tammikuuta ensinnäkin se liittyi arviointiprosessiin ja 8. toukokuuta vertaisarviointi päätteeksi tulosten tiimoilta. Noin parisataa oli mukana kansallisia sääntelijöitä, kansalaisjärjestöjä, tavallisia kansalaisia toimijoita. Siellä oli paljon kysymyksiä vastauksia. Sen jälkeen Ensrekin verkkosivulla on oma sivunsa myös. Siellä ovat kaikki kansalliset ja vertaisarviointiraportit englanniksi, kattavaa tietoa stressitesteistä ja vertaisarviointiprosessista – julkisten kokousten johtopäätökset ja alustukset, kuten myös päivitettyä tietoa tilanteesta. Lisäksi sidosryhmät voivat esittää kysymyksiä myös vertaisarvioinnista. Mikä sitten on lopputulos? No, 18 oikeastaan. Yksi pääkertomus. Siellä ovat tärkeimmät johtopäätökset ja suositukset Euroopan tasolla tavallaan yhteenveto koko prosessista, mutta koko Eurooppaa varten. Sitten 17 maaraporttia omine johtopäätöksineen ja suosituksineen kullekin maalle. No, minä esitän nyt yhden vedon vertaisarvioinnin päätuloksista. En mene tietenkään maakohtaisiin tuloksiin, vaan enemmänkin Euroopan unionin tasolla. Ensinnäinen yleinen johtopäätös, nimittäin vertaisarvioinnin päätteeksi huomattiin, että nyt on ryhdytty merkittäviin toimiin voimaloiden turvallisuuden kohentamiseksi. Kaikki ovat ryhtyneet näihin toimiin stressitesteissä ja vertaisarvioinnissa. Se oli kiistaton johtopäätös, mutta pitää paikkansa, että käytännön täytäntöpanossa on paljon erovaisuutta liittyen sääntelyjärjestelmiin, jotka vaihtelevat maasta toiseen, totta kai liittyen myös ohjelmien laajuuteen. Vielä todettakoon, että jonkin verran on yleisempää johdonmukaisuutta, kun vahvit piirteet yksilöidään, mutta myös heikkoudet ja, ja kun halutaan mitata tai lisätä kestävyyttä, että olisi jonkinlaista arviointia, metodologiaa, nähdä asioita, mutta se ei ihan pidä paikkaansa. Meillä on tiettyä johdonmukaisuutta kyllä, mutta kun te myöhemmin nähdään suosituksissa, niin joiltakin osin on myös eroja. Kaiken kaikkiaan kuitenkin aika johdonmukaista. Ja vielä yksi johtopäätös. Nimittäin meidän täytyy vahvuutta lisätä, kestävyyttä lisätä. Siitä on jo päätettykin monissa maissa. Muun muassa enemmän mobiililaitteistoa, generaattoreita, pumppuja, jotka voidaan viedä voimalaan jos on vakavaa vahinkoa tapahtunut luonnon ilmiön jäljiltä Lisäksi lisäsuojaa myös turvalaitteistoissa, ajatellen maanjäristystä, tulvia, luonnonvaaroja. Lisäksi täytyy onnettomuuksien hallintaa esimerkiksi koulutuksen myötä kohetaan. Tätä arvioitiin kussakin maassa. Nyt Neljä pääsuositusta Euroopan tasolla raportissa. Ensinnäkin pitää määritellä luonnon vaarat ja marginaalit. Totesin, että Euroopan tasolla on joitakin eroja joissakin aiheissa. Tämä on se tärkein, missä on eroavaisuuksia. Kaikki Euroopan maat eivät arvioida luonnon vaaroja, tulvia tai maanjäristyksiä samalla mittatikulla – ja jos tehdään marginaaliarvioita, niin sekään ei ollut johdonmukaista ihan maasta toiseen. Ensimmäinen suositus vertaisarvion jäljiltä oli, että Venra käyttäisi parasta asiantuntijuutta Euroopassa myös ydinvoimattomista maista ja antaisi osviittaa, kun arvioidaan luonnonvaroja, myös marginaaliarviointia. Toinen Euroopan tasoinen suositus on se, että tehdään aika ajoin turvaarvio. On huomattu, kun maassa on säännöllisesti tehty voimalan arvio esimerkiksi 10 vuoden välein, niin niissä maissa 10 vuoden välein kokonaisvaltaisesti arvioidaan voimala ja katsotaan, onko täytetty vaatimukset ja jos on kohentamisen varaa vielä turvallisuudessa, kun uusia vaatimuksia ehkä on tullut vertaisarvioinnista kävi ilmi, että ne maat, jotka toteuttavat näitä kausittaisia turvaarvioita, pystyvät paljon paremmin osoittamaan sen, että heidän voimalansa ovat vahvoja. Toinen suositus on, että ensi rekin pitäisi tähdentää kausittaisen turvaarvioinnin merkitystä. Kolmas suositus liittyy myös hallintaan. Tässä on kuvaa, miksi se on, on niin tärkeää myös Fukushiman kohdalla. No lyhyesti, mitä tässä on sanottu. Fukushima-onnettomuus korosti selkeästi myös rakenteiden hallintaa, koska se liittyy myös radioaktiivisiin päästöihin ja ympäristöön. että voidaan suositella jotenkin tätä hallita, niin se oli kyllä jo tiedossa jo 70-luvulla. Ja tässä vertaisarvioissa huomattiin, että kaikissa voimaloissa ei täytäntöön no, ole toteutunut riittävän nopeasti. Eli kolmas suositus on, että sääntelijöiden pitäisi miettiä sen vaatimista, että mahdollisimman nopeasti jo tiedossa olevia toimenpiteitä noudatettaisiin. Ja sitten viimeinen suositus Euroopan tasolla on yksi johtopäätös nimittäin on, että on tarpeen täytäntöönpanna ennaltaehkäisyä ja rajoittaa seurauksia, jos on kyse äärimmäisistä luonnonilmiöistä. Tähän pitäisi myös kansallisten sääntelijöiden puuttua. Tämä on neljäs suositus. No, yksityiskohtaisemmin kuvaillakseni, mistä olisi kyse. No oikeastaan tämäkin on Fukushiman läksyjä. Sääntelijöiden pitäisi edellyttää operaattoreilta olemaan valmistautuneita tilanteisiin, joissa on täydellinen tuho kyseessä ja eristää paikka, kuten Fukushimassa. Jos ajatellaan kriisiä, joka kesti useita viikkoja Fukushimassa, tämä on esimerkki, tapahtumasta. Se, että ei ole käytettävissä useita turvajärjestelmiä, ei sähköä esimerkiksi. Samanaikaisia onnettomuuksia useissa voimaloissa, myös käytetyn polttoaineen puuleissa ja myös radioaktiiviset päästöt, jos niitä on jo merkittävissä määrin. Nämä ovat sellaisia tyypillisiä tilanteita myös Fukushimassa. Ne edellyttävät lisätoimenpiteitä myös ennalta. Mainitsinkin jo joitakin, että vahvistettuja laitteistoja, viestintäkeinoja, liikkuvaa laitteistoa. Jos joku tuhoutuu, sitä voidaan käyttää hätäkeskuksia äärimmäisten luonnonilmiöiden kohdalla tai radioaktiivisen päästön kohdalla. Siis niin, että ihmiset voivat jäädä paikalle tai sellaiset tilat, pelastustiimejä ja laitteistoa, nopeasti käyttöön paikallisten operaattoreiden tueksi sellaisia tiimiä, jotka voidaan tuoda onnettomuuspaikalle helikopterin kanssa, koska moni väsyy nopeasti eivätkä enää pysty hallitsemaan tilannetta. Loppuksi vielä yksi kuva Fukushima läksystä. Siellä oli yksi rakennus, joka suojasi operaattorit pystyivät olemaan myös päästöjen aikaan siellä. Jos ei tätä kerrosta olisi, niin en tiedä, mikä olisi tilanne tänään. Toisin sanoen, tämä pitäisi olla, siis suositus on se, että säätelijän pitäisi harkita tällaista jokaisessa voimalassa. No niin, lopuksi seurannasta. Tämä on selvästi osoittanut, että meidän pitäisi Euroopan maiden kesken kokemuksia jakaa sessitesteistä ja vahvistaa voimaloita. Seurantaa tehdään jatkotoimien yhteydessä stressitestien jäljiltä ja ne toteutetaan ensinnäkin toimintasuunnitelman pohjalta. Totta kai siellä on IAEAkin mukana. Tämä toimintasuunnitelma on nyt valmisteilla ja toimitetaan heinäkuun alussa Entrekin hyväksyttäväksi. Vielä yksi aihe, johon vielä menisin valmiustilan myös voimaloiden ulkopuolella. Se ei ollut mukana neuvoston vaatimuksissa, mutta kuitenkin tätäkin Fukushimasta voidaan vetää johtopäätöksenä. Toisin sanoen, peruskertomuksessa vertaisarvioitsijat olivat sitä mieltä, että meidän täytyy myös hätätilanne valmiutta vahventaa voimaloiden ulkopuolella. Kaksi kalvoa vielä, sitten lopetan. Selvä. Niin nopeasti, hyvin nopeasti. Eli en tätä haastetta käy läpi, mutta vertaisarviointi kyllä haaste oli. Emme tienneet, miten sitä selviytyäkään. Mutta se edellytti kuitenkin paljon ponnisteluja. Siellä oli käytössä kaikkiaan 500 miestyövuotta. Tämä oli esimerkillinen yhteistyöhanke kansainvälisesti ottaen Japanikin oli mukana. Me haluaisimme myös vahvistaa turvallisuutta Euroopassa ja kussakin Euroopan maassa. Kiitoksia kovasti. Olen pahoillani, että ne puhuin vähän pitkään. No niin, kuulitte jo tässä myös suosionosoitukset. Täällä on useita puheenvuoron pyyntäjiä pyydän nopeita puheenvuoroja, koska valitettavasti aika rientää. Kymmeneltä meillä on tärkeitä äänestyksiä, sitä paitsi me aloitimme myöhässäkin. Ehkä täällä oli muutama kollega vain läsnä alussa. Eli nyt täytyy tämä kurva umpeen, Giselli ensimmäisenä. Hvala lepa, bom poskusila biti čim krajša. Ehm, Ihan lyhykäisesti. Hyvin paljon työtä on tehty ja tämän työn lisäarvo on se, että tässä yritetään synkronisoida ydinvoimaloiden turvallisuutta Euroopassa. Ja viesti ehm, suurelle yleisölle oli se, että tässä pyritään tekemään analyysejä, mutta se ei saa jäädä siihen, vaan lisäarvo on nimenomaan tämä synkronisointi. Minulla on useita kysymyksiä. Ensimmäinen. Me kuulemme usein, että tulosten pohjalta odotetaan uutta lainsäädäntöä EUn tasolla ja että tältä pohjalta tehtiin tehtäisiin sitten eh, useita parannuksia. No nämä merkittävät parannukset, sitä en ole vielä nähnyt, mutta eh, minä haluaisin tietää, minkälaista lainsäädäntöä odotetaan näiden stressitestien pohjalta. Toinen kysymys. Tässä työssä on ennen kaikkea kysymys luottamuksesta. Nyt on tehty tämä tekninen osa, tämä säätelevä osa, ja nyt sitten on vielä tämä poliittinen osa jäljellä. Miten julkisuus, ähm, onko äh, suurella yleisöllä ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä? Koska kyllähän täytyy myös informoida näiden testien tuloksista. Ja mitä tarkoituksia teillä on? Äh, aiotteko te tehdä näin? Sitten vielä kolmas kysymys. Haluaisin tietää, mitä miten kansallisten säätelyviranomaisten uskottavuus, miten, miten, miten te suhtaudutte siihen ja miten tähän turvallisuuskysymykseen? Kiitos. Merci, madame euh, la présidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Jamme alustuksestanne. No niin, Pari kertaa olen jo kuullut tämmöisen esityksen, mutta minusta ei ole riittävästi täsmällisyyttä niissä. Ihan hyvä lähtökohta Fukushiman onnettomuuden jälkeen, mutta me emme ole päässeet yksilöllisten kriteereistä, eikä jos ajatellaan 140 voimalaa, niin emme tiedä, ketkä, mitkä niistä ovat kaikkien riskaapeleimpia, missä tarvitaan töitä, mitkä ovat ne voimalat, jotka vastaavat hyväksyttävää tasoa turvallisuudessa. Eli Aika hämärää on. Totesitte myös, että maata kohden on tehty yksi tarkastus, jos on kolme voimalaa jossakin ja meillä 58 Ranskassa, niin kyllä siinä eroa on. Toiseksi minä olisin halunnut, kun minä kuuntelin Ranskan ydinvoimalla turvallisuusviranomaisen raportista, niin sanoit, että Fessenheimin voimalassa on riittämättömät rakenteet ja siellä on myös ongelmia valvontasalissa ydinvoimalan sisällään. Minkä on aikataulunne, jotta nämä työt sitten sielläkin tehdään? Mitkä ovat kustannusarviot, kun mietitään Eurooppa 2020 ja vihreää taloutta, niin mielenkiintoista kuitenkin arvioida myös kustannuksia näistä kaikista töistä. Lisäksi ette olekaan puhunut aliurakoinnissa. Tehän tiedätte, että suurimpia ongelmia Fukushimassa, kuten muissakin maissa, on ollut aliurakoinnin aliurakointi, ja se voi mennä jopa seitsemäänkin eri tasoon. Sekin on ongelma turvallisuudessa. No ei kun jääkö siihen. Kiitoksia, Jado. Merci. Euh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tehän tiedätte, että ydinympäristö. Ihmiset haluavat poistaa ydinvoiman, mutta me kuitenkin taistelemme senkin puolesta, että riski olisi mahdollisimman pieni, jos onnettomuuksia sattuu. Minä toteaisin, että kun ajatellaan stressitestien luonnetta, niin se oli jo komission puolella tappio. Jos ajatellaan maaliskuuta esimerkiksi, niin siellä ministerit kyllä vaativat aikanaan, että tehdään tyhjentävä, kattava stressi- ja riskiarviointi. Ja nimenomaan Ensregin ja Venran painostuksesta nimenomaan oikeastaan puututtiin tulviin tai seismisiin ongelmiin. Komission jäsen Oettinger oli myös sen puolesta, että toimittaisiin, kun poliittisesti ei ollut toimittu. Toisin sanoen nyt ollaan siinä tilanteessa, että kyllä tässä kaunista metodologia saadaan aikaan, kuten totesitte, että hyvä viestintääkin sanoitte. Mutta minä sanoisin, että oikeastaan jos nyt noin karikatyyrin omaisesti se esitettäisiin, niin kun ajatellaan Ranskan entistä presidenttiä herra hän totesi, että ei tässä Fessenheimia suljeta Fukushiman takia, koska ei ole tsunamia Fessenheimissa tuntuu, että eletään sellaisessa todellisuudessa, että tulipalo, räjähdys, huolimattomuus, inhimilliset virheet tai yhdistelmä useasta tekijästä voivat myös olla merkittävän onnettomuuden lähteenä ja, ja se ei ole ollut ollenkaan mukana stressitesteissä. Fukushiman jälkeen on toivottu, että nimenomaan suuren Onnettomuuden riskiarvioita tässä myös Euroopassa. Valitettavasti nyt Fukushima on ikään kuin otettu esimerkkinä sen selvittämiseksi, että jos vain tsunami tai maanjäristyksen yhteydessä on ongelmia voimaloissa Euroopassa, meille se ei riitä. Työtä täytyy jatkaa kaikissa riskeissä. Grazie. Kiitos, Marcitis. Ačiū, gerbiamą kadangi aš pats esu iš Lietuvos. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin tulen Liettuasta ja on tietenkin selvää, että minua kiinnostaa tämä aihe. Niin, paraikaa käydään kiivasta keskustelua voimaloiden tulevaisuudesta, minne tullaan mitäkin rakentamaan. Ja edelleen aiheeseen liittyy lukuisia kysymyksiä, erityisesti äh, reaktoreiden turvallisuuteen liittyen. Kuten tiedätte, niin Liettua joutui äh, sulkemaan omat reaktorinsa ja nyt mietinkin sitä, että aikookohan komissio arvioida käytössä olevia voimaloita. Ja stressitestien jälkeen, niin onko tehty mitään päätöksiä sen suhteen tai suosituksia sen suhteen, mitkä voimalla tulisi sulkea, koska ne ovat turvallisuusriski? Ja mitä tulee näihin neljän viiden päivän mittaisiin voimalavierailuihin, ne ovat aika lyhyitä, ei niistä varmaan hirveästi hyötyä ole. Sama informaatio saataisiin varmaan ihan paperita pläräämällä. Ja mitä tulee turvallisuuden parantamiseen toimenpiteitä tiukentamalla tai tehostamalla – niin ehkäpä kansallisella tasolla voitaisiin tehdä enemmän tämän eteen, eli missä maissa tämä ydinvoimaturvallisuus on vielä lapsen kengissä. Niin. Ja mitä tulee loppusijoituskysymyksiin, niin On tietenkin selvää, että tämä tarkoittaa melkoisia investointeja ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että ydinvoimasta tulee ehkä liian kallis järjestelmä, eli me tarvitsisimme uudenlaisen lähestymistavan. Kiitoksia. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ensin haluaisin esittää kysymyksen siitä, että onko nämä stressitestit viety päätökseen, koska viimeksi kun komission jäsen Oettinger kävi tässä valiokunnassa, niin hän sanoi, että tarvitaan lisää vierailuita ja että erityisesti neljässä ydinvoimalassa täytyy vielä käydä. Kolme hän mainitsi Fessehain, Temmelin ja Katano ja neljättä hän ei maininnut. Haluaisin tietää, onko nämä, tai tullaanko nämä vierailut toteuttamaan vai ilmoittiko komission jäsen jotakin, mitä stressitesti Keskustelussa ei tähän mennessä ole tematisoitu lainkaan. Haluaisin myös tietää, minkälaista jälkitarkastustarvetta on sitten näille vierailulle paikan päällä. Ja toinen kysymykseni liittyy siihen, mitä täällä kollega jo esitti. Eli koko tämä ajatus näistä second containments, miksi tätä ei ole eksplisiittisesti testattu, miksi ei ole listattu, mitkä ydinvoimalat ovat parempia, mitkä huonompia. Te otitte tämän asian lopuksi esiin, mutta millä tavalla tätä voitaisiin selventää? Haluaisin myös tietää, tuleeko vielä lisätutkimuksia liittyen lentokoneiden mahdolliseen putoamiseen. Ja Japanista vielä ei tätä saatu valvontaan ja, ja kunnolla käsiin parin kuukauden aikana, vaan eihän se vieläkään ole kunnossa. Tähän päivään mennessäkään eh, nyt yritetään eh, uudelleen rekonstruoida tätä onnettomuuteen, mitä tapahtui, ja miten me täällä Euroopassa voimme ottaa oppia Fukushimasta, jos Japanissa tätä koko prosessia ei ole vielä vedetty edes päätökseen. Tämä koskee erityisesti katastrofihallintaa. Kolme reaktoria yhtä aikaa, ja koko tämä skenaario siitä, että jatkuvasti valtavia määriä radioaktiivista materiaalia pääsi pakoon. Tämä ei ole ollut pohjana meidän katastrofiharjoituksissamme. Tokion evakuointi, josta myös keskusteltiin, mitä tämä merkitsee eurooppalaisille suurkaupungille, jotka sijaitsevat lähellä ydinvoimaloita. Tullaanko tämä suurkaupunkien, esimerkiksi Pariisin tai Brysselin evakuointi ottamaan mukaan näihin? Cari colleghi, abbiamo. Hyvät kollegat, täällä on vielä neljä puheenvuoropyyntöä, vastaukset ja seitsemän minuuttia aikaa. Pyydän, että yhden minuutin verran puhuisuutte. Aloitimme vartin myöhässä, koska ei ollut ihmisiä läsnä. Siis yhteistyötä, Franco. Oui, merci, Madame la Kiitos puheenjohtaja lyhyesti ja kiitos esityksestä. Minä kysyisin varmuudesta. Oletteko sitä mieltä, että välittömästi tässä ensisijalla on se, että voitaisiin nykyistä sääntelyä noudattaa kaikki jäsenvaltiossa? Kuinka moni on varmuusdirektiivin saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöä? Se on vuodessa 2011 heinäkuusta ollut voimassa. Stressitestit ehkä jäävät ilman merkitystä Euroopan läheisyydessä puolestaan. Ja kuinka paljon Euroopan unioni pyrkii harmonoimaan määräyksiä kansainvälisellä tasolla? Kiitos. Grazie, kollega. Kiitos Franco lyhykäisyydestä. Fiona Hall. Thank you. Thank you, Mr. Janey, for a very... Kiitokset kollega Shami tästä selkeästä alustuksesta. Yksi asia, johon viittasitte esityksessä, niin tämä eristäminen. Mitä tapahtuu silloin, kun voimala suljetaan esimerkiksi saastumisen takia tai yhteys laitokseen katkeaa, siis liikenne- ja viestintäyhteydet katkeavat. Minua huolestuttaa juuri se, että missä määrin voidaan henkilökuntaa ulkopuolelta tuoda voimalaan. Minä en usko, että se onnistuu, mikäli voimala on eristetty, joten ehkäpä passiivisen turvallisuusjärjestelmän suhteen ei ole tehty riittävästi töitä. Et jos tämä voimala on eristetty, niin miten sitten ulkopuolista apua voidaan tuoda paikalle? Kiitoksia. Kolaska Bobiska, prego. E, dziękuję bardzo. E, w innej sytuacji są kraje, które już... Ne maat, joissa on ydinvoimaloita, ovat eri tilanteessa kuin ne maat, jotka vasta rakentavat ydinvoimaloita. Puola esimerkiksi on tilanteessa, jossa se nyt valmistautuu tällaiseen rakennusprosessiin. Nämä uudet turvallisuuskriteerit nostavat rakentamisen kustannuksia ja haluaisin tietää, koska komissio lähettää jäsenvaltioille yksityiskohtaista informaatiota kaikista turvallisuusvaatimuksista, jotka on täytettävä niissä ydinvoimalaisuutta, joita nyt rakennetaan. Skinner, prego. Skinner. Thank you very much. I'm sorry I couldn't be here for much of your... Kiitos, olen paljon, etten voinut läsnä olla alustusten aikaan. Mutta jos ajatellaan maantieteellisiä sijaintipaikkoja stressitesteille, niin että maanjärjestys tai tsunami tulisi vastaan Euroopassa joissakin paikoissa Euroopassa, ehkä huoli olisi suurempi tai pienempi. Jos ajatellaan objektiivista testausta, on kyse myös moraalisesta tietoisuudesta voimalaturvallisuudessa. Ne, jotka haluavat nähdä sellaisia merkkejä, jotka olisivat jotenkin objektiivisia tosiasioon perustuen, miten tätä voitaisiin käyttää, että voitaisiin jonkin verran hälventää velkoja, joita saattaa syntyä. Ja niin, että lentokone osuisi voimalaan. Se on aika pieni todennäköisyys. Ja Oletteko samaa mieltä tästä? Bene. No niin, paljon kysymyksiä. Kolmisen, nelisen minuuttia vastauksia varten. Herra Garriba ja Jame, olkaapa hyvät. Te joudutte itse hoitamaan tämän ajan jakamisen keskenänne. Thank you very much, Madam President. Kiitos äh, puheenjohtaja. Yritän vastata vastata kysymyksiin, joita esitettiin komissiolle. Jätän herra Jameille nämä teknisemmät kysymykset. Ensinnäkin huomioin, että oli muutama kysymys liittyen ydinturvallisuuden uuteen lainsäädäntöön. Muistuttaisin, mikä on asioiden tapahtumajana, eli komissio laatii ensin raportin neuvostolle ja parlamentille tai kertomuksen. Ja tämä kertomus on tarkoitus saada valmiiksi lokakuussa. Ja sen jälkeen toivomme, että voimme käynnistää täyden keskustelun, joka johtaa siihen, että voimme sitten äh, esitellä lainsäädäntöä. Komissiolla on kolme aluetta, joihin kiinnitetään huomiota näissä uusissa direktiiveissä. Yksi on hallinta, ja kansallisten valvontaviranomaisten eh, suvereenisuus. Ja sen lisäksi toinen on tämä, mihin osaan lainsäädäntöä se laitetaan EU:ssa ja kolmas on se, että parannetaan näkyvyyttä eh, ja seurattavuutta ydinalueella. Täällä esitettiin kysymyksiä myös turvallisuusnäkökulmista ja sen tulisi tietää, että neuvoston työryhmä, ydinturvallisuustyöryhmä on vienyt päätökseen työnsä ja julkistanut raporttinsa neuvoston webisivustolla, joten sieltä voitte käydä katsomassa. Ja komissio esittelee sitten omat näkemyksensä raportissaan neuvostolle. Sitten täällä oli kysymys stressitestien statuksesta. kysymys on tärkeä, koska erityisen tärkeää on se, että stressitestien tulokset toimeenpannaan oikealla ja hyvällä tavalla kansallisten viranomaisten toimesta. Kansalliset säätäjät ja Euroopan komissio työskentelevät tässä asiassa ja teemme toimintasuunnitelmamme ja julkistamme sen sitten. Toivon mukaan nyt vastasin kaikkiin asioihin ja Filip ottaa sitten nämä teknisemmät asiat. It's more technical. I, I want to recall... Niin, muistuttaisin seikasta, joka tuli usein esille. Eli turvallisuus valvontatoiminta on kansallisten sääntelijöiden tehtävä. Kansallis... Ettekö kuule minua? Niin, minä kyllä odotin komissiolta vastausta näihin vierailuihin liittyen, joten jotainhan pitäisi tähän liittyen sanoa. National regulators. Eli kansalliset sääntelijät vastaavat tästä ja tästäpä syystä olisin huolissani, jos turvallisuus olisi vain näiden voimalakäyntien varassa. Nämä olivat symbolisia vierailuja, mutta todellinen turvallisuus taataan kansallisten viranomaisten toimesta, jotka käyvät 20-40 kertaa vuodessa näissä voimaloissa. Eli nämä meidän vierailumme eivät olleet mitään tarkastuskäyntejä, vaan ainoastaan vierailuja, tutustumiskäyntejä. Ja mitä tulee kustannuksiin, Ranskan osalta voin sanoa, että kohtaisesti se on noin 100-200 miljoonaa euroa, noin karkeasti laskien. Ja toinen teknisluontoinen asia on se, että ei voida sanoa, että stressitesti toteutettaisiin vain luonnonkatastrofien osalta. Se oli yksi osa-alue, mutta esimerkiksi turvallisuusjärjestelmän romahtaminen voisi olla toinen tekijä. Ja niin kuin Massimukin totesi, stressitestit ja vertaisarvioinnit on nyt toteutettu ja nyt katsotaan näitä tuloksia ja informoidaan niistä. Kiitoksia, kiitoksia vastauksista, jotka saimme. Vielä odottelemme täsmällisempiä tietoja muissa yhteyksissä. Kiitokset teille. Kiitos tutkimuksen esittelystä ja kiitoksia kaikille, jotka täällä puhuivat. Muutaman minuutin päästä, koska niin että kaikki pääsevät istumaan, voimme siirtyä toimittavan äänestykset. Se tutti colleghi sono pronti. Jos olette valmiina, niin voisimme aloittaa. Ne puolesta, jotka eivät tule tänne äänestämään, voisivat lähteä. Aloitamme äänestykset. Liste sono arrivate. Luettelot on toimitettu. On ne pret? Olen valmis. Tutti pronti? Eh? kaikki valmiit? Vi chiedo di cominciare. Pyytäisin, että voisimme aloittaa tämän koeäänestyksellä, että koneetkin toimivat. Katsotaan myös, että meitä on oikea määrä paikalla. Äänestäkää siitä, mistä tykkäätte, puolesta ja vastaan sen mukaan. Se on justi. Ci siamo tutti? Olemme kaikki paikalla. Avete votato? Oletteko äänestäneet? Vielä muutama äänestämättä. Selvä. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Joku äänesti itseään vastaan, joku puolesta. Cominciamo, guardatevi. No niin, nyt sitten toivon yhteistyötä, koska meillä on aika pitkä äänestys urakka edessä ja aika monimutkaisiakin äänestyksiä. Varsinkin kun käsiä nostetaan ylös, niin pyydän tässä ensimmäisenä Karinsin mietitystä puhumme eilen iltapäivällä kompromissiteksti yhdessä neuvoston kanssa hänet puolesta vastaan hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Yksi kansanpuolueella liikaa. aperta. Äänestys päättyy. Ai ei vielä. Kansanpuolueella se vielä yksi liikaa. nyt jonkun täytyy kortti poistaa laitteesta. Ovat kaikki äänestäneet. Hyväksytty. 36.18. Vielä päätöslauselma, lainsäädäntöpäätöslauselma esitys, äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestänyt, äänestys päättyy. Vielä yksi kansanpuolueen liikaa. Avete votato tutti? Ovat äänestänyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Votazione chiusa. Complimenti al collega. Onnittelut Karinsille. La seguente votazione successiva. Seuraava äänestys. Euroopan aluekehitysrahasto investoinnit kasvun ja työpaikkoihin. Niin, olkaa hyvä. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai tarkistetaan. 52. Scusate, scusate, lo faccio io. Scusate. Ei, anteeksi. Seuratkaapa nyt. 52 on pyydetty sen koneellista tarkistamista. Äänestys alkaa. Tarkistus 52. 52, 52. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Votazione chiusa, respinto. Hylätty. Viisikymmentäkolme. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53. Viisikymmentä neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56, 57 tulkikorjan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa, että tulee selväksi. Tarkistus 62. SD-läisiä yksi liikaa. Hyvä. No niin, äänestys alkoi. Ovat kaikki äänestäneet. Hyväksyt. 63 puolesta vastaan. Kai sama enemmistö hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Vielä muutama puuttuu. Ovat kaikki äänestäneet. Hylätty. Tarkistus 65. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- 64 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Ovat kaikki äänestäneet. Vielä yksi ääni puuttuu. Äänestys päättyy hylätty yhdellä äänellä. kuusi. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. Tarkista 66 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa, ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. Aika vaikea ymmärtää tätä. 68 puolesta raukeaa. Pilar. 66 hyväksyttiin, näin 67 raukia. Nyt äänestämme 68 tarkistuksesta puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 68. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä vajaa muutama ääni. Ja Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. 69 raukia, eli nyt 70 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 71 ja 72 identtiset äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tyhjää hyväksytty. Ne 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 raukeaa 82 kaksi raukeaa, eli nyt 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaa se hyväksyttyltä, jos haluatte tarkistuttaa. Mm, moni on mennyt läpi parilla äänellä vain. Ehkä 84 on hyvä tarkistuttaa äänet puolesta vastaan. Äänestys alkaa.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 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta tarkistetaan 97. 97 kone äänestys. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Ei kun anteeksi, yksi kansanpuolueiden liikaa. Kortti pois, äänestys päättyy hyväksytty. Kuten nähtiinkin jo. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta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 Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan, anteeksi siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä 130 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Johdatonsa kappaleet 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme erinomaista 39 johdantonsa kappaleista. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kyllä. Äänestys päättyy tasaan, eli hylätty. Näette tulokset tuolta. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan, mutta kyllä se hyväksytty oli. Äänestys alkaa tarkistuksesta 41 Lamberts. Tutti, votazione chiusa. Äänestys päättyy, hylätty. Kahdella äänellä, mutta on hyvin vaikeaa nähdä, kun se on, kaikki eivät välttämättä ole täysilukuisena läsnä. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää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 tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Asetus on hyväksytty selvällä enemmistöllä. Passiamo ora, votazione Sitten tämä päättyy seuraavaksi yleisasetus rahastojen kohdalla, olemmeko valmiita. Tämä Muistan, että kaikki, että meidän äänestysluettelo sisältää yhtenä ryhmänä äänestyksiä. Eli jos perus tarkistuksesta äänestetään, niin se koskee kaikkea muutakin vastaavaa. Eli aloitamme. Tarkistus 49. Yhtenä ryhmänä kaikki muutkin vastaavat artiklat. Ja tämä koskee myös näitä tarkistuksia. Koneellisesti tarkistus 49 äänestys alkaa. 49 äänestys alkoivat, kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 49 hylätty. Näin ollen kaikki tarkistukset liittyen tähän ryhmään, eli siirtymäkauden alueet hylätty hylättiin myös. Tarkistus 50. Tässäkin yhtenä ryhmänä 50 tarkistus ja muut mainitut 89, 89 ja niin päin pois liittyen kansallisiin uudistusohjelmiin. Eli tässäkin koneäänestys. Äänestys alkaa. Tarkistus 50 ja muut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 50 ja muut vastaavat tarkistukset on hyväksytty tässä ryhmässä. Niistä ei enää äänestetä, koska ne on jo näin hoidettu. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 koneäänestyksen, että tämä on yksinkertaisempaa. 53 äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestäneet, Äänestys päättyy. Hylätty. 53 hylättyä. 54 yhdessä muiden siihen liittyvien äänestysten kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 ja muut vastaavat hylätty. 55. Tarkistetaan 54. Eli 54 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Muutama ääni puuttuu, äänestys päättyy. Hylätty. Siis joka on nyt tyytyväinen. 55 plus muut koneäänestyksenä 55 ja vastaava ryhmä. Äänestys on käynnissä, ovatko kaikki äänestäneet? Yksi kansanpuolueellinen liikaa, kortti pois pyydän. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 ja vastaava ryhmä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 ja vastaava ryhmä pitkä luettelo. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 ja muut hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65. Ai anteeksi raukeaa, edellinen hyväksyttiin. 66. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää kai hyväksytty. Hyväksytty. Tarkistamme. Tarkistus 67, koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti numeron 69. Äänestys on käynnissä. Ovatko kaikki äänestäneet yksi kansapuolulainen liikaa, liikaa? Kort kaikki pois, äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää koneäänestys Numero 86 äänestys alkaa. Äänestys kansanpuolueesta yhden on kortti poistettava. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty 93. Nyt pyydän, ettei tarvitse koneäänestää erikseen, niin koneäänestys siitä äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä, ovatko kaikki äänestäneet? Yksi kansanpuolueellinen liikaa, pyydän kortti pois. Votazione chiusa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 94 puolesta Vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102 yhtenä ryhmänä. 102 ja nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 ja vastaavat hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 kaikki raukeavat. Eli seuraavaksi edelliset tässä raukeavat, eli mennään 111 yhtenä ryhmänä muiden kanssa puolesta 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 112 sana puheenjohtaja. 122, koneäänestyksenä 122 Lamberts äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 koneäänestyksenä Lambertsets 124. Avete votato tutti? Ovat kaikki äänestäneet. Muutama ääni vajaa vielä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 125 Lampers, ääne, koneäänestys. Äänestys käynnissä, oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joku haluaa tarkistuttaa, eli 155 äänestys alkaa. Äänestäkääpä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 156. Välittömästi koneäänestyksenä, että tulee selväksi. 156 äänestys alkaa. 156 äänestys on käynnissä. vaikka kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 koneäänestyksenä. 159 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160, tarkistamme numeron 166. 166 äänestys alkaa ja päättyy päättyy. Tasaan meni. 2828 eli hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää kai hylätty. Tarkistamme. 181 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Pari ääntä vajaa vielä. Ovatko nyt kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. Satakahdeksankymmentäkolme, edellinen raukea, eli 183 koneäänestyksenä. 183 koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 187. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää. Hylätyltä tuota näyttää, mutta ehkä hyvä tarkistaa numero 201. Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204. Tää 202 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin, 204 Alkaa nyt äänestys. Välittömästi 204 äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 205 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 209. 209 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 koneäänestys. 210 äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta koneäänestys alkaa. 214 koneäänestys. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksy 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 219 puolesta vastaan tyhjää koneäänestys 219. Votazione aperta. Äänestys on käynnissä. Avete votato tutti? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty 235 puolesta vastaan tyhjää vaikuttaisi hyväksytyltä. Haluatteko tarkistuttaa? Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. 5. Äänestys käynnissä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylättyä, 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 240 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti, koska kai taas yksi ääni ratkaisee. Eli tarkistamme koneisesti numero 241. Äänestys on käynnissä ja nyt se päättyy. Yhdellä äänellä hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme koneellisesti. 242 koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 240. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme numero 265. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14, 15 raukeavat, numero 16 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, johdantosakappaleet 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21. Tarkistamme numeron 20 johdantonsa kappaleissa. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32, 29 puheenjohtaja sanoo ja korjaa kun se raukeaa, eli nyt 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää kai hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. 36 piipperiltä. Äh, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? äänestys päättyy. Hyväksytty. 37. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistuttaa? Joku huusi. 39. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. viisi puolesta. viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistammeko? Ei. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistuttaa numeron 46? Ei. Eli loppuäänestys, äänestyksenä äänestys alkaa. Ajanteeksi Älkää huudelko vain siellä, että check, check, check, nostakaa käsi ylös, haluan tietää mitä haluat, Kuka haluaa tarkistuttaa? Siis Putikoffer. Tarkistus 46, äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Äänet menivät tasan eli hylätty. È stata una verifica opportuna. Olipa hyvä tarkistaa. Loppuäänestys alkaa. Ja on käynnissä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on vielä käynnissä. Ja nyt päättyy. Hyväksytty. Faroi komplimenttia relatore. <laughs> En onnittele tässä esittelijää. Se nyt oli ihan asianmukaista. Siamo alla voto sul fondo di coesione. Sitten koesiorahasto, äänestys. Olemmeko valmiita tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nostakaapa kädet kunnolla ylös. Tarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 ja 12 yhdeksä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 3, 18 ja 19 ovat identtiset. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20, 21 raukeat. Seuraavaksi numero 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 5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 Äänestys alkaa. Kun kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdattu osa kappale. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eh? No. Seuraavaksi eh, Seuraavaksi innovatiiviset rahoitusvälineet monimuotoisessa rahoituskehyksessä. Kansanin mietintö, kompromissi yksi, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kolme, puolesta jolle te nosta kätsiä, niin tiedä, miten menee vastaan. Tyhjää, hylätty päättyy. Tarkistus kaksi puolesta. Puheenjohtaja korjaa. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhsytty. Seuraavaksi kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vast, hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 35. Äänestys alkaa. Ja ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Mon assistant disait pipi et mé, non, c'est mm. pas un journée. La votazione. Äänestys päättyy. No, hyväksytty. Onnittelut Kantsaanille, jos läsnä on. Il prossimo. Seuraavaksi Social Business Initiative Manchinkiewicziltä. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa puolesta vastaan tyhjää, ei anteeksi. Täällä yksilön äänestää molemmissa äänestys puolesta vastaan tyhjää koneäänestyksellä kai hylättä, mutta tarkistamme no, tarkistuksen yksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissi yksi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 9. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10. Puolesta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 seitsemän kahdessa osassa ensimmäinen osa vain. Seitsemän ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan anteeksi pyytäisin, että ne, jotka siellä pitävät kamalaa meteliä, että vaikenisivat. Tämä on ihan riittävän vaikeaa muutenkin, että siihen lisää vaikeuksia tulee. 19 puolestaan. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 20 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistamme numero 20 Virgialta. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Muutamalla äänellä. 21. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys kone äänestyksen. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty onnittelut esittelijälle. Viimeinen äänestys, lausunto, Kolmansin maiden kanssa tehtävän kumppanuusyhteistyövälinen perustaminen, Savevalta numero 19 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, numero kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, koneäänestys numerosta 21. Koneäänestys, äänestys on käynnissä, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Jos, jos sallitte keskeytyksen, niin tässä täytyy varmasti kommentoida vielä kansanpuolueen äänestyskäyttämistä. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty numero kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 23 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty numero yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää, tarkistamme numeron yhdeksän Ja sitten liältä, valmistelijalta äänestys alkaa, ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty vastaan tyhjää hyväksytty numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty 14 13 koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. Numeron 15 äänestys alkaa ja päättyy hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä raukeaa, numero viisi puolestaan tyhjää hylätty hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty, kiitos yhteistyöstä tässä pitkässä äänestysrupeamassa. Pari minuuttia Alors, on va reprendre. Si, riprendiamo i nostri... No niin, jatketaanpa kokousta. Seuraavana Rybikin mietintö. Pienet ja keskisuuret yritykset, kilpailukyky ja liiketoimintamahdollisuudet. Valitettavasti meillä on nyt aika rientänyt. Meillä on 40 vai 35 minuuttia tätä varten. 45 euroa. Herra Rybik, olkaa hyvä. Ja, danke, Frau Direi Vorsitzende. möchte mich bedanken, äh, weil es hier um ein sehr wichtiges... Kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja meillä oli myöskin tämä Kreikan äänestys ja me emme voi ottaa lisää velkaa ja kasvata verotusta. Se johtaa suureen työttömyyteen, joten meidän täytyy saada tuotteita ja palveluita kansainvälisen markkinoille kilpailukykyiseen hintaan, sellaisen hintaan, että kuluttajat haluavat niitä myöskin ostaa. Ja siksipä tämä jaottelu kansainvälistymiseen ja byrokratian vähentämiseen toisaalta ja sitä kautta kilpailukyvyn lisääminen keskeisellä sijalla. Ja haluaisin kiittää myöskin yhteisesittelijöitä kompromissitarkistuksista, jotka olemme saaneet käyttöömme. Minä uskon, että me olemme päässeet harppauksin eteenpäin ja uskon, että me olemme kyllä vetämässä köyttä samasta päästä. Kiitoksia. Grazie. La parola agli shadow. Comincia Jonas. Kiitokset ja sitten varjo esittää varjoesittelijöille. Juhansson ensin. No check, oliko Johnson. Onko hän paikalla? Prego. Johansson, mistä Johansson? Prego, Jansson. Olkaa hyvä. So, sorry, uh, I wasn't aware that Mr. Anteeksi, en, en ollut valmistautunut siihen, että edustaja Rybih puhuu näin lyhykäisesti. Ensin haluaisin kiittää yhteistyöstä, koska mielestäni meillä on ollut äh, hyviä keskusteluita. On tärkeää, että voimme parantaa pk-yritysten osallistumista kansainvälisille markkinoille ja kansainväliseen kauppaan. Sitten olemme keskustelleet ja tulemme varmaankin jatkamaankin tätä keskustelua, jotta saamme aikaan hyvän tuloksen, jotta voidaan vähentää äh, hallinnollisia, hallinnollista byrokratiaa pk-yrityksille. Toivon, että saamme aikaan tästäkin hyvän kompromissin, koska mielestäni on tärkeää, että meillä on vähemmän hallinnollista byrokratiaa pk-yrityksille. Samanaikaisesti on tärkeää löytää ratkaisu, johon me voimme integroida ratkaisun PK-yrityksille ja muille yrityksille, koska muuten tästä voi tulla ylimääräistä taakkaa PK-yrityksille. Joten minäkin puhun vain lyhykäisesti ja kiitän hyvästä yhteistyöstä esittelijän kanssa. Si, kollega Butikofer, Sitten kollega Butikofer. Eh, paljon kiitoksia Minäkin esitän asiani lyhyesti. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, mutta mitä tulee byrokratian aiheuttamaan rasitukseen, niin siihen liittyen yksi konkreettinen seikka. Varjoesittelijöiden kesken käsittelimme tätä nimenomaista aihetta. Nyt kyse on siitä, että miten me käsittelemme tätä aihetta ja mielestäni olisi erittäin sympaattista, jos tämä olemassa oleva korkean tason ryhmä, joka tätä asiaa käsittelee, niin olisi vetovastuussa. Ja sanoisimme, että parlamentti toivoisi, että tämä tason ryhmä esittelee komissiolle ja parlamentille säännöllisesti suosituksia ja että täällä parlamentissa nämä ehdotukset myöskin esiteltäisiin suoraan ja näiden ehdotusten pohjalta parlamentti ryhtyisi toimintaan. Se olisi kohdennetumpaa lähestymistapaa, koska tämä korkeatason työryhmä on asiantuntijatyöryhmä, se on parempi toiminta kuin, että me vain tässä sopisimme joistain byrokratian vähentämiseen liittyvistä luvuista. Minä uskon, että tämän lähestymistavan kautta saisimme myöskin hyviä tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia. La collega Vicky Ford. Um, thank you very much and thank you to the rapporteur for his very helpful... Kiitoksia. Kiitokset esittelijälle myöskin viime viikkoisesta miellyttävästä kokouksesta. Ja kun katsotaan Euroopan taloutta ja PK-yritysten näkökulmasta katsottuna, tämä on todellakin luottamuskriisi. Uskovatko he siihen, että tilanne paranee ja uskaltavat investoida? Meidän kannaltamme on tärkeää, eli meidän poliitikkojen täytyy selkeän sanakäänteen ilmoittaa, että me olemme PK-yritysten tukena – ja että he näkevät, että me teemme myöskin jotain. Me sovimme kaikki siitä, että byrokratiaa on leikattava. Eli selkeää viestiä kaivataan pk-yritysten suuntaan. Meidän tulisi sanoa yrityksille, että he eivät ole syypäänä tähän kriisiin. paitsi jos nyt on olemassa selkeitä todisteita, että heidän osaltaan on syntynyt ongelmia, niin silloin tilanne on toinen, mutta muuten me olemme valmiita olemaan heidän tukena. Eli mikäli ongelmat ovat ilmenneet tässä jakeluketjun yläpäässä, niin silloin tämä ei tarkoita sitä, että pienemmät yritykset olisivat sitten vastuussa syntyneistä vahingoista, joten meidän tulee välittää selkeä viesti yrityksille, pienille ja keskisuurille yrityksille, että he, me olemme valmiita tukemaan heitä. Ja meidän täytyy varmistaa, että PK-yrityksille tarjotaan myöskin peruspankkipalveluita. Me tiedämme, että juuri pienet innovatiiviset yritykset ovat eurooppalaisen talouden selkäranka. Ja yleensä ongelmana on PK-yritysmaailmassa se, että ei olla tie, eivät ole tietoisia siitä, kuinka kauan kestää valuutan vaihto, voidaanko varmistaa, että myös siis nämä sekit ovat käypää valuuttaa ja niin poispäin. Joten meidän täytyy varmistaa, että Euroopan unionin laajuisesti pk-yritykset saavat tukeamme ja ettemme aiheuta turhaa työtaakkaa pk-yrityksille sen takia, että me olemme esimerkiksi rahanpeessuun vastaisen toiminnan kautta esittämässä uutta lainsäädäntöä ja minun mielestäni on aivan järjetöntä, jos PK-yritys joutuu odottamaan rahojaan kuuden kuukauden ajan siitä, kun on saanut vastapuolelta sekin. Väsden ryhmän puolesta puhun minä lyhyesti. Kiitos myös Rybikille hänen tekemästään perusteellisesta työstä pk-yritysten hyväksi Kiitos myös konkretiasta. Me olemme tehneet tarkistuksia. Minäkin haluaisin korostaa joitakin näkökohtia, jotka tuovat tässä mielestäni PK-yrityksiä. Ei voi vaatia enää vain meidän jutusteluamme kuuntelemaan. Tarvitaan konkretiaa, kannustimia, myös komissiossa kykyä ryhtyä toimenpiteisiin – nimenomaan konkretian suuntaan kysymyksissä, jotka me olemme jo yksilöineet hyvin selkeästi. Tiedämme, mistä pk-yritykset kärsivät virkavaltaisuudesta, luototuksen puutteesta. Fordkin mainitsi täällä, että täytyy miettiä pankkipalvelun järjestämistäkin ja ylipäätään, että on mahdollisuuksia hyötyä julkishallinnosta Siis sellainen suhde, joka ei niin heitä estä toimimasta. Siihen suuntaan täytyy mennä. Siihen täytyy myös korkean tason työryhmän työhuomenna kuten Pytikofer esitti. Myös kollega Rybik on tämän huomannut massa esityksessään. Me olemme me tehneet vastaavia tarkistuksia, että työntekijöiden oikeuksia täytyy huomioida. PK-yritykset muodostavat valtavan pääoman Euroopassa, mutta ne ovat usein yrittäjiä, jotka itse osallistuvat liiketoimintaan, mutta on siellä myös työntekijöitä, jotka tuntevat olevansa osa yritystä. Toisin sanoen meidän täytyy saada aikaan sopusuhtaista kehitystä työntekijöiden ja antajien kesken ja voidaan vielä vahvistaa pk-yrityksiä. Suurelta osin näin jo toteutuukin, mutta tiedämme, että joissakin PK-yrityksissä ei voida taata kaikkia oikeuksia, jotka ovat hyvin olennaisia työ sekä pk yrityksellä itselleen että työntekijöillä. Pyydän, että esittelijä voisi vielä tätäkin käsitellä niin, että voitaisiin pk-yrityksen vahvistaa, ei heikentää. Täytyy miettiä, että menestys riippuu paljon työntekijöidenkin osallistumisesta ja sitoutumisesta. Kiitokset ja onnittelut ja varmasti voimme tätä vielä parantaa tarkistusten kanssa. Jos ei muita puheenvuoropyyntöjä enää ole, puheenvuoron saa nyt seuraavaksi komission edustaja herra Gerier Julien. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Komissio on kiitollinen siitä, että täällä tänään käydään keskustelua PK-yritysmietinnöstä. Tämä osoittaa, miten tässä on sitouduttu ylipäätään pk-yritysten hyväksi ja tässä tuetaan myös komission tiedonantoa pk-yritysten teollisuuspolitiikan ja järkevän sääntelyn tiimoilta. Ja mitä esityksiä tiedonannossa on tehnyt. Ajattelen sitten näitä tarkistuksia. Ehkä siellä on tarvetta selventää paria seikkaa. Ensinnäkin pk-yritysten kansainvälistyminen, kun ajatellaan konkreettisia toimia, joita on tiedonannossa esitetty 2012 loppuun mennessä on useita vaiheita. Ensinnäkin inventoidaan toimenpiteet jäsenvaltioissa nykytilanteessa, sitten yksilöidään porsaanreijät, joita vielä on olemassa, esimerkiksi mitä palveluita tarvittaisiin pk-yritysten tueksi ulkomailla. Ja lopuksi 2013 alkaen me teemme tilannekasta katsauksen, teemme poliittisia suosituksia myös tietääksemme, mitä toimenpiteitä tarvitaan Euroopan unionin tasolla. Yleisenä tavoitteena tässä todellakin on tehdä luettelo jo nyt käytössä olevista toimenpiteistä, eikä viedä pohjaa näiltä toimenpiteitä, joita jäsenvaltioissa on. Toiseksi, liittyen eurooppalaiseen yritysverkkoon, joissakin tarkistuksissa tämä on tullut esille, että on tarvetta tehostaa näkyvyyttä ja hallinnointia verkostossa. Komissio on samaa mieltä tästä ja me haluamme tätä parantaa. Kumppanit on tarjouskilpailun myötä valittu. Nyt meillä on uusi kilpailu käynnistettävissä. Saadaan parhaimmat hankkeet mukaan. Olemme olleet yhteydessä myös Business Eurooppa-järjestöön että voitaisiin verkkoa varten saada uusi hallinnointirakenne. La parola Rubik per... voi vielä vastata ehkäpä yhtä lyhykäisesti kuin hän alustikin. Möchte mich eigentlich nur bei den Kolleginnen und Kollegen für die ausgezeichnet. Kiitokset kollegoille erinomaisesta yhteistyöstä. Uskon, että parlamentti on yhdessä komission kanssa ottanut aimo harppauksen kohti vakaampaa tulevaisuutta. Kiitoksia. E, e, e. Kiitos kollegalle. Ja kuten kai tiedättekin, äänestys toimitetaan 13. syyskuuta tai vähän myöhemmin sitten riippuen aikataulusta. Seuraava kohta Tutkimuksen innovoinnin puiteohjelman horisontti 22 osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt. Siitähän keskusteltiin eilen ja tässä puheenvuoron saa esittelijä Christian Eiler. Olkaa hyvä. ich fürchte, ich kann mich nicht Arvoisa puheenjohtaja, valitettavasti en voi alustaa keskustelua niin lyhyesti kuin kollega Rybis, mutta yritän tehdä parhaani. Minä haluaisin kiittää kollegoita ja varjoesittelijöitä tehdystä yhteistyöstä. Näin me todellakin pyrimme tekemään yhteistyötä Lissabonin sopimuksen hengessä. En halua toistaa, mitä tekstistä jo löytyykin, vaan haluaisin korostaa muutamia keskeisiä seikkoja. Ensinnäkin yksinkertaistamiseen liittyen se on se keskeisin osa-alue, mutta kyse on myöskin tehokkuudesta ja teollisuuden osallisuudesta ja siirtymisestä innovointiin. Ja horisontti 2020 budjetin täytäntöönpanosta. Haluaisin korostaa sitä, että tuen komission ehdotusta yksinkertaistamisen suhteen ja innovoinnin suuntaan siirtymisestä – minä uskon, että emme ole ainoastaan poliittisesti tai symbolisesti pyrkineet siirtymään tähän yksinkertaistamiseen, vaan pyrimme ryhtymään tuumasta toimeen, eli saamaan aikaiseksi myöskin tehokkuutta tämän yksinkertaistamisen käyttä. mutta kaiken aja on se, että ohjelma on mahdollisimman tehokas. Omalta osaltani voin sanoa, että yksinkertaistaminen voisi perustua kolmesta pilarista. Ensinnäkin selkeät säännöt kaikkien välineiden osalta, huomioiden myöskin muun muassa Horisontti 2020 ohjelmassa mainitut julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet. Me yritämme toimia tältä osin paremmin kuin aikaisemmin, sillä me teemme nyt tiivimpää yhteistyötä valiokunnan edustajien kanssa. Ja sitten kirjanpitojärjestelmien pitäisi olla selkeämpiä myöskin hallintovaiheessa. Ja tästähän me sovimme jo aikaisemmin, eli että siirrymme lähemmäs kansallista toimintaa ja mitä tulee sitten palautusjärjestelmään eli kaikkien kustannusten, kaikkien osallistujien huomioiminen ja sitten erityiset rahoitustarpeet eri toimijoiden osalta pitää huomioida. Mielestäni oma ehdotuksemme ei tee järjestelmästä vaikeampaa, vaan tehokkaampaa. Kun katsotaan komission ehdotusta, niin se ei mene liian pitkälle yksinkertaistamisen osalta, mutta se on hyvin poliittisluonteinen. on varmaankin selvää, että meidän täytyy saada tästä käytännönläheisempi ratkaisumalli. Eli me ehdotamme ihan järkeenkäypää ehdotusta, eli me tarvitsemme jatkuvuutta, eli tämä kaikkien kustannusten kattaminen yhtenä vaihtoehtona, sillä mehän tiedämme, että on olemassa – parikin kustannusjärjestelmää, joten me emme voi vaatia, että jonkun on vain noudatettava tiettyä järjestelmää. Ja sitten eri osallistujien kesken noudatettavaa rahoitusjärjestelmää, niin kuin sovimme. Esimerkiksi mehän korostimme pk-yritysten roolia, ja tämä tarkoittaa sitä, että pk-yritysten pitää olla mukana tässä lähestymistavassa ja pitäisi pyrkiä myöskin mahdollistamaan pk-yritysten toimintaa. Yksinkertaistaminen, miten silloin kun se on mahdollista. Ja lisäksi kirjanpitojärjestelmän suhteen tulisi toimia johdonmukaisesti. Toisaalta teollisuuden osallistuminen, miten sitä voitaisiin lisätä, meidän täytyy toimia tässä realistisesti ja siksi sanonkin, että komission ehdotus liittyy läheisesti siihen, kuinka paljon varoja ylipäätään käytettävissä. Jos meillä on noin 6 prosentin osuus kokonaisbudjetista, niin se on mielenkiintoinen ehdotus, mutta toisaalta meidän täytyy muistaa, että meidän pitäisi houkutella myöskin teollisuutta mukaan tähän suuremmalla omavastuulla koska muuten he eivät ole kovinkaan halukkaita osallistumaan. Eli tietenkin osuus kasvaisi, mutta ei suhteellisesti, koska teollisuus saisi enemmän tukea toimintaansa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että teollisuuden osallisuus kasvaisi suhteellisesti. Mitä tulee sitten tähän puiteohjelmaan, äh, kokonaisbudjettiin, emme ole koskaan kritisoineet sen suuruutta, mutta me olemme kuitenkin korostaneet sitä, että äh, valvontaan liittyvä toiminta on liian raskassoutuista. Ja me ehdotammekin, että tämä keskustelun alla oleva prosessi olisi maksimissaan kuuden kuukauden mittainen ja kun huomioidaan kansainvälistä mm, lähestymistapaa, niin minä uskon, että silloin Euroopan unioni olisi noin keskiverto toimia tämän käsittelyajan suhteen. Ja mitä tulee tähän kokona, koko kustannusten kat, valittamisen järjestelmää, niin se voitaisiin hyväksyä. Ja mitä tulee epäsuorien kustannusten metodologiaan, niin minä uskon, että se olisi hyvä, koska näin voitaisiin huomioida sekä Horisontti 2020 järjestelmän ja muiden järjestelmien tarjoamat rahoitustuet. Me tarvitsemme siis selkeitä sääntöjä avoimen pääsyn ja IPRn osalta. Ja minä uskon, että parlamentissa on löydetty tasapaino näiden kahden lähestymistavan väliltä. Eli avoimen pääsyn ja IPRn osalta. Ja mitä tulee sitten joustavuuteen, niin sitäkin tarvitaan. Ja sitten ihan lyhyesti vielä tähän budjettiin liittyen, ja tämä on tärkeä seikka Mielestäni neuvostossa käydyt keskustelut ovat huolestuttavia, sillä eilen keskustelin yhden suurimman valtion valtiovarainministerin kanssa ja kyse on siitä, että nyt budjetti ollaan leikkaamassa rankalla kädellä. Käytännössä tilanne on sellainen, että komission ehdotus tutkimuksen ja kehityksen leikataisiin seitsemällä prosentilla. Se voitaisiin hyväksyä, mutta jos varoja leikataan, niin meidän täytyy tarkkaan katsoa, mitä näillä rahoilla voidaan saada aikaiseksi, joten vipuvaikutuksen tehostaminen yksityisten investointien lisäämisen kautta olisi erittäin tärkeää. Kyse ei ole siitä, että pienempi ryhmä saisi enemmän rahaa, vaan kyse on siitä, että vipuvaikutus olisi mahdollisimman suuri, eli innovointi ja tutkimus- ja kehitystoiminnan välinen suhde, sen pitää olla tasapainossa. Mehän tiedämme, että kun leikkaus on 6 prosentin luokkaa, niin silloin meidän täytyy tarkkaan katsoa, mikä se lopullinen interventioaste voisi olla. Kiitoksia. Grazie. Kiitos, kollega Eller. No niin, meillä on jo puhujaluettelo. Glante. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minusta me puhumme täällä järjestelmässä, järjestelmästä, josta, jossa komissio on esittänyt yksinkertaistetun eh, ehdotuksen osallistumisesta ja komissio on yksinkertaistanut tätä todella vahvasti ja kollega Ehler sitten taas eh, omassa eh, ehdotuksessaan tätä hieman monimutkaista. Ja meidän pitäisi tässä löytää kultainen keskitie, ja senhän me haluammekin. Me haluamme, että säännöt olisivat yksinkertaisempia ja että olisi helpompi osallistua. Ja kustannusten korvaus, kysymyksessä toki voidaan puhua näistä eh, prosenttiosioista, mutta seitsemännessä puiteohjelmassahan käytettiin esimerkiksi yliopistojen kohdalla tätä täyskorvausta, mutta tähän täytyy löytää kompromissi. Se, mistä olen myös puhunut, liittyy siihen, että henkilökustannukset, henkilöstökustannukset ovat hyvin erilaiset eri puolilla Eurooppaa. Jos verrataan yhden työntekijän palkkaamista toiseen malliin. Minulla on yksi työntekijä, joka toimii äh, Belgian lain mukaan, mutta sitten taas esimerkiksi Saksan äh, työlainsäädäntö on ihan erilaista ja tätä täytyy vielä yksinkertaistaa. Joten tämä asia pitäisi ehkä nimenomaan tuoda keskusteltavaksi jäsenvaltioissa. Toinen tämän Time to Grant, tämä kuusi kuukautta on aika kunnianhimoinen jos tässä ei ole minkäännäköisiä aukkoja, että tämä venyy, esimerkiksi että projekti siirtyy, koska puuttuu tiettyjä papereita, kuusi kuukautta on todella ö, tiukka. Kolmas asia liittyy näihin hallintokustannuksiin. Ison yrityksen johtaminen ei ole helppoa ja siinä voi olla jotain könttäsumma, mutta 7 prosenttia on aika suuri summa, joka sitten jää tutkimukselta pois. Täytyy katsoa, onko tämä 7 prosenttia oikeutettua, vai voitaisiinko tätä hieman vähentää, ottaen huomioon, kuinka paljon rahaa yleisesti ottaen on käytössä. Ja neljäs asia liittyy teollisen tekijän oikeuksiin. Meidän täytyy saada aikaan tasapaino näiden välillä miss, kuinka paljon voi olla tätä julkista osallistumista ja mihinkä menee, missä menee se kipuraja yrityksillä, että ne sanovat, että nyt emme enää lähde osallistumaan tähän. Tässä oli paljon muutakin asioita, jotka otitte esiin. Meidän täytyy hieman vielä määritellä näitä osaamiskeskustenkin osallistumiskeskusteluita. Me olemme oppineet kuitenkin aikaisemmasta, että että tutkimuksen puiteohjelma ei ole oikea lähtökohta tälle. Meidän täytyy löytää tähän jonkinnäköinen tasapaino. Kohesiovaroja voitaisiin käyttää infrastruktuuriin ja sitten taas tutkimuksen puiteohjelman rahoja tämän tutkimuksen tavallaan toteuttamiseen. Minusta tämä toimii nyt oikein hyvin ja kesätauon jälkeen voimme sitten toivon mukaan päästä nopeasti liikkeelle niin, että jossain vaiheessa tiedämme, kuinka paljon rahaa meillä todellakin on ja saammeko tämän 6 prosentin lisäosuuden. Grazie. Kiitos. Johansson. Thank you very much and, uh... Kiitoksia kovasti. Minäkin haluaisin kiittää minäkin esittelijä Eileriä. Eilenkin totesin että Horisontti 2020 se on ollut kovin kiintoisaa, varsinkin kun puhutaan osallistumissäännöistä. On hyvä, että tällaista keskustelua käydään. Muistaakseni herra Eeler aivan alussa totesi, että piru piilee pilkussa. Mutta kyllä siellä voidaan löytää paljon hyvääkin pilkun kanssa. Eli täytyy mitä poliittista viestiä. Mutta jos jotain hyviä osallistumissääntöjä saataisiin aikaan, niin se olisi aika tärkeää. Herra Eeler on hyvin pyrkinyt peräkuluttamaan yksinkertaistamista ja yhtäläisiä sääntöjä, mutta joustoakin tarvitaan, koska osallistumissääntöjä noudatetaan isossa kirjossa toimia osallistujat ja myös kun on erilaisia järjestelmiä eri jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeää. Sitten rahoitusasteet verrattuna seitsemänteen puiteohjelmaan, niin parannusta on saatu, mutta verrattuna komission esitykseen tästä tulee turhia mutkia matkaa ja turhaa hallintotaakkaa. Mutta kuten varojen tapaamisesta todettiin, se on hyvä lähtökohta kuitenkin keskustelua varten. Jatketaan tästä yhteessä. Ehkä me voisimme tässä olla pilkkusankareita. Minä olen kiitollinen myös siitä, että käytettäisiin laajemmin kirjanpitokäytänteitä edunsaajille. Se on erittäin tärkeää, että yksinkertaistetaan niitäkin. Sitten hintojen käyttö. Sekin on erittäin tärkeä malli jota alryhmä pitkään tukenut. Olen iloinen, että olette sen ottanut mukaan. Niin, että voitaisiin lyhentää määräaikaa kuuteen kuukautta. Se on erittäin tärkeää varsinkin pekoyrityksille, että sitäkin tuetaan. Varmasti siellä löytyy erilaisia välineitä, että pk-yrityksillä olisi jatkuvaa tietoa siitä, missä vaiheessa – heidän hakemuksensa on. Lopuksi me olemme käyneet keskusteluja pk-yrityksistä muutenkin. Voin täysin tätä tukea, että se huomioidaan tässä vielä kiinteämmin, mutta otetaanpa tässä laajemminkin sukupuolinäkökulma, eiköhän sekin pitäisi huomioida, kun osallistumissäännöstä puhutaan. Nimittäin, jos kaikki halutaan hyödyntää Euroopassa, niin kaikki täytyy päästä osallistumaan. Meidän täytyy saada myös enemmän naisia mukaan tähän. Siinä riittää työsarkkaa. Siitäkin voidaan varmaan keskustella osallistumissääntöjen yhteydessä. Kiitoksia kovasti. Grazie. Kiitoksia. Kollega Ford. Um, thank you very much. Um, and... Kiitos, äh, kiitos Kristenille hänen kovasta työstään. Vielä hieman äh, näistä rahoitusosista ja yksinkertaistamista. Mitä tulee rahoitusosuuksiin? En minä ainakaan, ei minulle tule yrityksiä tai tutkijoita sanomaan, että äh, minä haluan osallistua tähän. Ja, mutta he tulevat ja sanovat, että esimerkiksi PK-yritykset, että en halua osallistua tähän enää sen vuoksi, että byrokratia on liian monimutkaista, paperityö on liian monimutkaista ja joskus kestää kuukausia ennen kuin saan rahan. Meidän täytyisi löytää erilaisia keinoja saada aikaan vipuvaikutus eri sektoreiden kesken. Olen saattanut itsekin mainita jotain prosenttiosuuksia, mutta Tämä on myös tärkeää, että eri alan tutkimusaloilla, jossa on vaikea saada yksityistä rahoitusta. Muistan siirtyessäni IT-yrityksestä, jossa tämä johtaja kehitteli tällaista iPhone-sovellusta äh, päivää ennen kuin maailmanmestaruuskisat alkoivat kun taas äh, toinen, joka tekee jotain geneettistä, tutkii geneettistä lääketiedettä, joka kestää vuosikausia. Eli voi olla hyvin vaikeaa verrata eri aloja keskenään. Olen samaa mieltä myös tästä täysikustannustakuusta, joka voisi auttaa tiettyjä järjestöjä. Mitä tulee byrokratian yksinkertaistamiseen, minä yritän laatia jonkin näköistä tällaista käytännessääntöä, joka voisi, siinä voisi olla osia myös tästä Small Business Actista. Me haluamme yksinkertaistaa tätä, mutta minä ymmärrän ihmisiä, jotka eivät osaa englantia. Heillä, he ovat saaneet nämä raportit vasta viime viikolla tai tällä viikolla omalla äidinkielellään. Ja millä tavalla he voivat sitten tehdä tarkistuksia ensi viikon tiistaihin mennessä. Tämä on tällaisia turhia asioita, stressejä PK-yrityksille. Meidän täytyy huolehtia siitä, että heillä on tarpeeksi aikaa ja sitten täytyy vielä huomioida muita tällaisia bisnessyklejä tai esimerkiksi akateemisia lomia. Ja esimerkiksi EU12 kirjeessä näin tietynlaisia kommentteja siitä, että he haluaisivat tällaisen kaksivaiheisen prosessin, joka saattaisi olla ihan hyvä joissain tilanteissa. Joten tällainen joustavuus ei monimutkaisi, mutta saattaisi itse asiassa tehdä asiat yksinkertaisemmaksi tietyillä tieteen tutkimuksen aloilla. Ja sen lisäksi toki tarvitaan parempaa avoimuutta, koska minusta tuntuu, että tässä ää, nyt tällä hetkellä on tiettyjä ongelmia. Tulen tekemään tarkistuksia ja toivon mukaan me voimme olla joustavia, mikä me saamme lisää kommentteja kesän aikana ja miettiä sitten, miten me otamme huomioon ne kompromisseissa. No, Viimeisenä varjona Al Lambers. Kollegi. Uh, well, I will not comment on all the points. En minä kaikkia Kristin ja niiden silottamien seikkoja kommentoida, koska olen monen kanssa samaa mieltä. On totta kai hyvä tuoda sille sekin, mistä olen samaa mieltä, mutta pari ajatusta haluaisin teille antaa vipuvaikutin tuli tässä esille Kristian puheenvuorossa usean otteeseen esille ja eilenkin totesin, että me olemme hiukkasen pakkomielteen omaisesti siinä kiinni, tarvitaan julkista rahoitusta, julkisia investointeja, se olisi ikään kuin vipu tekijänä yksityisen rahoituksen. Tiedän, että voi olla, että yksityisen rahoituksen ruokahalu vaihtelee maasta toiseen ja alusta toiseen, mutta se on hiukan turhauttavaa. Kun minäkin olen käynyt yrityksissä, olen nähnyt, miten yritykset ovat kiinni lyhyestä aikavälistä ja mitä pidemmällä aikavälillä investoi hankkeisiin, niin ihmiset jotenkin sitä pelkäävät, kavahtavat. Ei julkinen sektori voi olla ainoa taho, joka pitkällä aikavälillä sijoittaa, koska silloin se on riskaapelimpaakin. Yksityinen sektori sitten vain kerää kauneimmat hedelmät. Jos meillä on julkinen sektori, joka tutkimuksen innovointiin investoi, niin kyllä minä haluaisin vastaavia summia yksityiseltäkin puolelta. Sieltä sitä vipua saadaan. Ja mitä se vain voidaan tehdä, jotta voitaisiin todellista vipuvaikutinta vahvistaa. Ja, niin siitä olisin kyllä kiinnostunut kuulemaan enemmänkin No varsinkin, näitä alan osuus kasvaisi. Toiseksi, no jotkut voivat sanoa, että Kristian on tehnyt yksinkertaisen esityksen, joka on sitten kääntynytkin monimutkaiseksi. No minä sanoisin, että Kristian on tehnyt sen aika fiksullakin tavalla. Meillä on ollut omat murheemme, kun vihreätyryhmässä tätä tarkasteltiin, että todellakin rahoitusosuudet oli liiakin avokätistä lähellä markkinoita. Katsotaan sitten, mikä kantaa hedelmää, mistä voittoa saadaan. Ja komissio olisi alun perin valmis ottamaan 70 prosentin osuuden. Mielestäni Kristian on tehnyt sen selväksi, että täytyy jotenkin kuluja miettiä. Kyllä me keskustelemme myös tiedon levittämisestä ja saatavuudesta. Sekin on nuorella tanssia, sen me tiedämme. Ei, ei kaikki ole valkoista tai mustaa. Se on oleva harmaa ratkaisu. Me olemme avoimemman tiedon puolella tietysti, nimittäin jotta innovointia saataisiin, tiedon täytyy kiertää. Emme nyt ole kuitenkaan lapsenuskoisiakaan. Totta kai innovoinnista täytyy voittoakin saada. Eikä kuin me rahoitamme, niin muut sitten keräävät voiton. Me haluamme tässä hyvän tasapainon. Sitten sen sijaan minua, minut teki uteliaksi kyllä se, mitä sanoit rahoituksesta valtion apusääntöjen näkökulmasta. Sinä tulet liittovaltiosta, kuten minäkin. Me tiedämme, että on eri tasoista hallintoa, jos ajatellaan näitä periaatteita, jotka liittyvät julkisiin menoihin ja, ja valtion tukisääntöihin, että niitä ei toteutettaisikaan Euroopan tasolla. No ehkä tässä oli väärinymmärryksestä kyse enemmänkin kuin erimielisyydestä itse asiassa. Vielä yksi juttu, jonka haluaisin mainita, liittyy hallintokulujen kertakorvaukseen. Se on kovin yksinkertainen vastaus jälleen kerran. Itse asiassa hallintotyökulut eivät välttämättä nos, nouse hankkeen koon mukaan, kun siinä on tietty kiinteä osuus, mutta siinä on myös vaihteleva osuus. Ehkä tähän voitaisiin puuttua kahdellakin tapaa. Joko sanotaan, että meillä on joku tietty kiinteä hallinnointikustannus, joka palautetaan sitten vaihteluosa tai sitten on regressiivinen. 7 prosenttia pienissä hankkeissa, mutta suuremmissa se voisi olla 6, 5, 4. Kun me haluamme pitää sen yksinkertaisena, ja siinä olen samaa mieltä, että me halua nitistää raportointivaatimuksilla yrityksiä tai hankkeita. Eli yksinkertaiset asteet, mutta kuitenkin ehkä regressiivisenä, ettei korosteta liikaa hallinnointikuluja. Lopuksi yksi asia, jota en ottanut eilen esille, muissa osin kuuden säädöksen pakettia siihen puututaan. Yhteiset tekniset keskukset Mitä enemmän puhun yliopistoväen kanssa, niin yhä enemmän JTIstä puhutaan pahaa. En minä nyt väitä, että niitä laajentaa täytyy, kun joku sanoi minulle, että hyvä siinä on se, että me tiedämme ainakin mitä ei pidä tehdä tai ei tarvitse tehdä. Sen nyt vain toisin esille, jos siinä jotain hyvää on, olisi kiva kuulla siitä. No ei se nyt ole tietenkään oikea paikka nyt, mutta kahdenkeskisesti voidaan jutskailla. Grazie. Kiitos Lamberts. Gireg seuraavaksi. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää Christian Eeleriä siitä, miten hän on käsitellyt tätä rahoitusta ja sääntöjen yksinkertaistamista. Mutta minä tulen maasta, joka ei onnistunut oikein hyvin tässä seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa, mitä tulee nimenomaan tiedepuoleen. Mm, edellisellä parlamenttiistuntokaudella yli 200 hakemuksesta vain tusina hyväksyttiin. No, miksi minä kerron tämän teille? Yhtäältä meillä on kaikki tämä raha ja kaikki nämä byrokraatit ja me mietimme millä tavalla käyttää tätä rahaa. Toisaalta meillä on tutkimusmaailma, tutkimus- ja tiedemaailma. Ja se, mitä meiltä puuttuu, ovat asiantuntijat. Mutta asiantuntijoita ei siitä, kuinka rahoja käytetään, vaan asiantuntijoita siinä, miten arvioida, mikä on tärkeää Euroopassa tiedemaailmassa asiantuntijoita, jotka voivat kertoa, mitä projekteja valitaan, mitä tutkijatiimejä tuetaan. uskoakseni asia, millä tavalla valita riippumattomia asiantuntijoita, on otettu artiklassa 37 esiin hieman liian vähäisesti. Minusta tämä on tärkeä asia. Minusta on erittäin tärkeää, että nämä asiantuntijat ovat riippumattomia asiantuntijoita, arvostettuja asiantuntijoita omalla alallaan. Tällaisille ihmisille pitäisi myös maksaa kunnolla heidän palveluistaan ja tällaiset, tällaiset ihmiset, tällaisille ihmisille tulisi osoittaa se oma selkeä tieteen alansa ja heidän tulisi tulla eri Euroopan unionin maista. Sen lisäksi näiden asiantuntijoiden tulisi työskennellä tällaisen eri arvojärjestelmän pohjalta. Ja silloin me kykenisimme osoittamaan eri tutkimusalat eri asiantuntijoille. Ja tämä perustuisi esimerkiksi äh, luetteloihin, jossa olisi eri julkaisut, kustannustehokkuus, siitä, että saadaan, kuinka suuri on mahdollisuus saada hyviä tuloksia tulevaisuudessa. Ja näiden asiantuntijoiden tulisi sitten myöhemmin äh, arvioida, mitä on saavutettu tällä rahalla. Minusta me keskitymme tässä liikaa siihen, millä tavalla rahat käytetään. No on toki monta äh, erilaista tapaa tuhlata, käyttää rahaa, mutta minusta se, mikä tässä on tärkeintä, on se, kuinka paljon rahaa tutkimustiimi on saa, saanut äh, ja kuinka paljon tähän tarkoitukseen on olemassa rahaa. Edellisessä tutkimuksen puiteohjelmassa minun alueeni tutkijat eivät onnistuneet kovinkaan hyvin ja toivon tähän muutosta tulevaisuudessa. Anna Oumes. Kiitoksia. Rova Castillo. <clears throat> Gracias, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ja lyhyesti. Nimittäin kaikki oikeastaan on jo sanottu, minkä minäkin halusin ottaa esille. Tiedämme, tiedämme että olemme tästä hyvin paljon samaa mieltä. Ensinnäkin totta kai komission esityksen pohjalta täytyy huomioida tiettyjä esityksiä, joita on jo Karvaljunkin mietinnössä ja seitsemän putoilman tarkistamiseksi Odin mietinnössä, mutta nyt tässä mietinnössä se on varsinkin esillä, kun on paljon esityksiä noissakin ollut ja ne näkyvät tässäkin. Kristian Ederin esityksessä siis. Minä haluaisin kiittää muiden lailla hänen valtavista ponnisteluistaan, erinomaisista tuloksista, joita Elen on saavuttanut. Meidän täytyy miettiä kustannusten leikkauksia tai hyvien käytänteiden merkitystä – tai emme myöskään halua puuttua myöskään kuuden kuukauden rahoitusrajaan tai missä tilanteessa asianomainen jäsenvaltio on muuten näiden pyyntöjen osalta ja niin päin pois ja niin edelleen. Niin kaiken tämän lisäksi pari lisäkommenttia siihen lisäksi, mitä täällä on todettu. No ensinnäkin, mikä nyt on aika ilmeistäkin, aikaisemmin ongelmana on ollut se, että osallistuminen ja sen sääntely se on niin kuin valmistelussa, kun Horisontti 2020 on käynnistymässä. Se on erittäin tärkeä. Aikaisemmin ei ole näin ollut. Aina piti odottaa tiettyä osallistumiskapasiteettia, että se tulee voimaan ja käynnistyy ennen kuin sitä ruvettiin soveltamaan puiteohjelmassa – ja silloin osallistumissäännöt eivät ole selvillä. Mutta mikä minusta tärkeintä tässä on, ja sen sanon viimeksi, joko me mietimme horisontti 2020 osallistumissääntöjä muiden ohjelmien kautta, jotka tässä paketissa ovat, ikään kuin yhtenä tapana ymmärtää kasvua edistävää politiikkaa, tai mahdollisuuksia kuin Horisontti 2020 ohjelmassa tai muut sitä täydentävät näkökohdat, että saadaan riittävää rahoitusta. Mutta nämä ovat hyvin ongelmallisia. Horisontti 22 ja siihen kuuluvat osat täytyy nähdä myös osana päätöksentekoneuvostossa ja parlamentissa. Siis keskeisenä osana myös kasvupaketti. Jos se ei näin ole, törmätään suuriin ongelmiin talousarviossa. En usko, että se on sellainen strategia, että saataisiin hyvää rahoitusta sitä kautta puiteohjelmalle ja täydentäville ohjelmille, vaan olennaista siinä on, että saadaan uutta pontta kasvulle Euroopan unionissa. Siksi meidän täytyy ottaa se uudelleen esille, neuvotella uudelleen, uudestaan siitä, siis nähdä tämä osana kasvupakettia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rova Madurell. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Minä voin puhua aivan lyhyesti. Haluaisin kiittää herra Eeleriä hänen tekemästään työstä. Ja kuten eilen en voinut tehdä, niin kiittää erinomaisesta yhteistyöstä. Hän on itse varjoesittelijän siinä, missä minä esittelijänä. Minä haluaisin esittää kommentin jonka herra Glantti otti jo esille. Meidän ryhmän varjosittelijä moni muukin on ottanut tällaisen aikaisemmin esille. Nimittäin tämä mietintö luonnokseen liittyen osallistumissääntöihin. Minun on kyllä tunnustettava, että mietintöluonnoksessa herra Eiler on aika lailla yllättänyt minua tämän esityksen kanssa, että menentäisiin kokonaisuudessa 1920 artikloissa asetuksessa. Tässä viitataan julkisen yksityisen yhteistyötä tai julkisen sisällä tapahtuvasta yhteistyöstä. Ja se, mitä hän sanoi osallistumissäännöistä, minä sanoisin, että olisi komission esitys oikeastaan parempi. Kyse on erityisaloista toiminnassa, kuten komission esityksessä hyvin tulee esille. Epäilemättä ne pitää ottaa mukaan asetukseen, mutta Osallistujat sääntöt voisivat kuitenkin myös konkreettisia sääntöjä heijastella sellaisia konkreettisia sääntöjä käsiteltäisiin yhtä avoimisesti kuin muissakin puiteohjelman hankkeissa. Niitä pitäisi myös julkisen ja yksityisen tai julkisen julkisen välisessä yhteistyössä, siitä varmasti olemme samaa mieltä. Minä uskon, että tämä on sellainen konkreettinen seikka, josta täytyy seikkaperäisemmin keskustella. En tästä sen enempää puhu nyt tässä yhteydessä. Viittaan siihen, mitä meidän varjosittelemme juuri totesi meidän ryhmämme puolesta. Kiitos. Thank you, uh, President. I should, uh, I should like to beginning by... Kiitoksia. Haluaisin alkuun kiittää kollega Eileriä hänen tekemästään hyvästä työstä osallistumissääntöjen osalta. Kuten tiedätte, olen esittänyt yksinkertaistamiskertomukseen liittyen 67 ehdotusta ja komissio hyväksyi useimmat niistä. Kaksi suositusta komissio ei hyväksynyt, komissio ei halunnut olla niin kunnianhimoinen ja ne liittyvät ensinnäkin tähän myöntämisaikaan. Minä sanoin, että maksuaika pitäisi olla yhtä pitkä. Se on erityisesti PK-yrityksille tärkeä seikka. Ja sitten toinen suositus liittyy tähän maksuaikaan. Niin siis maksuaika oli tämä ensimmäinen ja toinen liittyy sitten tähän rekisteröintijärjestelmän. Komissiohan sanoi, että jos on täysin Euroopan unionin rahoituksen varassa, niin silloin ei tarvitsisi tätä järjestelmää käyttää. Mutta haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että olen tyytyväinen siihen, että Alvikin hyväksytään äh, tukikelpoiseksi menoksi ja erityisesti tutkijoiden osalta tällä on keskeinen merkitys ja toivottavasti tämä asia mainitaan lopullisessa kertomuksessa myöskin selkeällä tavalla. Lopuksi vielä todettakoon, että Einstein aikanaan totesi, että kaikki asiat pitäisi hoitaa mahdollisimman yksinkertaisesti, mutta ei vielä yksinkertaisemmin. Niin todellisuus on monimutkikasta ja meidän täytyy yksinkertaistaa todellisuutta, mutta meidän täytyy etsiä tasapainoa ja toivottavasti Ellerin ja todellisuuden väliltä löytyy se tasapaino, joka on yksinkertainen, mutta ei liian yksinkertainen. I was just preparing you for taking the floor. So. Uh, okay, uh, next on the floor is Mr. Vidal Quadras. Joo, selväksi Jojer. Kiitoksia puhemies. Minä yleisissä kommenteissa Horisontti 22 kohdalla totesin, että keskeisenä tavoitteena tässä neljännessä puiteohjelmassa on hyödyntää tehokkaammin eurooppalaisia varoja ja ennen kaikkea saada hyvää julkisuutta, kun ajatellaan tuen hakijoita, niin että se toteutuu mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman vähän virkavaltaisesti, niin että kun me kerran investoimme tai yhdessä muiden tahojen kanssa parantaisi puutteita myös järjestelmässämme. Nimittäin, että ajatellen muita kilpailijoita, me olemme aika paljon jälkijunassa niin, että saadaan tietoa siirrettyä tuotteeksi. Tässä paketissa, kun me keskustelemme osallistumissääntöasetuksesta, niin ehkä tämä on peruskivi ja tärkein osa, jolla tuloksia konkreettisesti saavutetaan, minä ajattelisin, että Christian Ellerin esittämä ehdotus noudattaa näitä tavoitteita. Hän esittää hyvin järkeviä toimenpiteitä, esimerkiksi tietyt määräajat tuille, myös niin, että selitettäisiin tarjouskilpailujen säännöt ja kriteerit, ja myös se, että voitaisiin yksilöidä paremmin tässä osallistujan puolella ja kaikki tämä helpottaa asioita. Mielestäni on myös järkevää se, että tässä on selvästi määritelty markkinoita lähellä olevat toiminnat. Tässä on myös esityksiä, jotka liittyvät etiikkaan tai Euroopassa lainsäädäntöön esimerkiksi, jos ei ohjelman määräyksiä ole täytetty. Todennäköisesti kaikkein kiistanalaisin Christian Ehlerin mietinnössä on se, että siellä yksittäinen rahoitusprosentti poistetaan, kun ajataan erilaista osallistumisluokkia. Toisin sanoen tämä toimenpide, kuten Rova Karvalio totesikin, että täytyy olla yksinkertaisempi, mutta ei liian yksinkertaista kuitenkaan, koska pitää paikkansa, että Suuryritys on eri asia kuin pieni yritys tai yliopisto on eri asia kuin yksityinen tutkimuslaitos. Totta kai täytyy yksinkertaistaa, mutta ehkä joskus menee liian pitkälle. Siksi herra Eiler, minä uskon, että te olette onnistunut hyvin. On hyvä pohdiskella myös tätä puolta, että tällainen erottelu ehkä poistetaan. Kaiken kaikkiaan mietintö menee hyvään suuntaan. Se on erinomainen perusta selventää ylipäätään hankkeiden valintaprosessia. Thank you, Mr. Quadras. Kiitoksia, herra Vidal Quadras. Herra Nistelrooy pyytäisi puhumaan lyhyesti, koska olemme joko sen jäljessä aikataulusta. Two, two minutes. Two minutes, okay. So, I, I think... Kiitos. Kiitän edustaja Elleriä hänen työstään ja varsinkin tästä avoimesta kommunikoinnista, kaikesta tästä informaatiosta, jota hän on antanut kollegoille ja komissiolle. Muutama huomio. Olen hieman huolissani. Siitä, että maiden kesken kansallisvaltiot, hyvin monet valtiot ovat leikanneet investointejaan. Eli se, mikä pitäisi olla, että 1 plus 1 on kolme, niin 1 plus 1 onkin nolla. Joten meidän täytyy nyt nopeuttaa sitä, että saamme aikaan täyden keskustelun eh, mandaatista ITRE-valiokunnan ja neuvoston kanssa. Eli mitä me tässä oikein teemme? Tuntuu siltä, että mattoa vedetään alta. Meidän pitää tuoda valtiot mukaan enemmän tähän keskusteluun, eikä ainoastaan teollisuutta. Toinen on se, että meidän projektimme näkyvyys on niin paljon nimiä, en tiedä millä tavalla te työskentelette, mutta yleensä minun täytyy katsella hyvin pitkälti alas, että näkisin ylipäätään eurooppalaiset projektit. Eli jos on joku projekti, eh, jota EU rahoittaa, niin siinä pitäisi mainita EU ensin. Me, me, meidän näkyvyytemme on niin huono. Ei näin tule tehdä. Tämä todellakin häiritsee minua hyvin paljon. Me haluamme olla ensimmäisiä käynnistämässä asioiden tapahtumista, mutta me tuskin näymme käytännössä. Eikä se koske ainoastaan näitä varoja, vaan monia muitakin varoja. Harmonisoinnista ja rahoitusosuuksista meidän täytyy sitten eriyttää enemmän, kuten herra Eiler tekeekin, mutta ehkä meidän pitää tarkastella näitä yksityiskohtia hieman tarkemmin sitten. Joten tässä vain muutama asia. Meidän tulee työskennellä näkyvyyden suhteen. Minä en ole ollenkaan vakuuttaa, että me saadaan hoitumaan kahdessa vuodessa. now. Kiitos. Komissio. Herra Portrait, kaksi minuuttia. Thank you, Chairman. Kiitos herra puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Eileriä erinomaisesta mietintöluonnoksesta osallistumissääntöjen tiimoilta ja miten hän on huomioinut komission esitykset yksinkertaistamisen osalta varsinkin. Koska osallistumissäännöt ovat nimenomaan oikeudellinen väline yksinkertaistamisen takaamiseksi, ja kun ajatellaan, minkälaisia pyytöksiä on tullut yksinkertaistamisen puolesta parlamentilta, jäsenvaltiosta ja muiltakin tahoilta, niin minä keskityn kommenteissani pelkästään yksinkertaistamiseen. Laaja yhteisymmärrys taitaa olla siitä, että sitä tarvitaan. Meidän täytyy hallintotaakkaa keventää ja myös nopeuttaa avun antamista. Myös mahdollisten virheiden määrää täytyy leikata. Se on tärkeää teillekin, koska jatkuvasti te olette va- valitelleet menojen virheitä, niin tarvitaan yksinkertaistamista myös silläkin, tasolla, silläkin puolella, että rahoituksen taso vastaa myös seitsemän puiteohjelman tasoa. Jos arvioidaan eri esityksiä nimenomaan tätä taustaa vasten, olemme sitä mieltä, että komission esitys, kun siellä on vain yksi sääntö kaikille osallistujille rahoituksessa ja kaikkia toimintaa varten, ja sitten esitys huomioida kertakorvauksen omaisesti välilliset kustannukset, niin nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Me olemme huolissamme siitä, että kun ajatellaan Eilerin luonnoksen tärkeintä elintä oli se, että pidennettäisiin tätä lähestymistä, joka oli seitsemässä puitteohjelmassa, kun näitä rahoitusosuuksia eri tahojen kesken. Meillä on erilaisia kertakorvausmallejakin, joita on nykyjärjestelmässä käytössä. Erona on se, että seitsemännessä puitteohjelmassa – on jotain tuttua hyvinkin monelle, mutta nyt oltaisiin ikään kuin uusia osuuksia jälleen luomassa. Siksi olen huolestuneena siitä, että jos tällainen erottelu säilytettäisiin osallistujien ja toimien kesken, niin, niin se vain lisää hallintotaakkaa, eikä se auta meitä nopeuttamaan tuen antamista. Tämä koskee myös esitystä korvata välilliset kustannukset kertakorvauksella. Mitä tulee tuen antamisen aikarajoihin, Rova jo viittasikin siihen, mikä me neuvotteluja myös varanhoitasetuksesta ja meillä on selvät ohjeet Rova Gresleltä, että se mitä valtiovarainasetuksessa on, varanhoitoasetuksessa, niin siinä ei, ei pitäisi puuttua osallistumissääntöön. Se koskee alvia, mutta myös suodantamisaikoja. Nyt tästä vasta käydään neuvotteluja neuvoston ja parlamentin kanssa kolmikantaneuvotteluissa. Ja totta kai siellä on lajoja kysymyksiä yhdeksästä kuukaudesta. Enkä ymmärrä, miksi eri sääntöjä pitäisi tutkimusalallakaan käyttää. Tässä tärkeimmät kommenttimme tähän. Kiitoksia kovasti. Rova Eiler, ehkä jotain sanottavaa vielä. Es ist jetzt sehr schwer kurz zu... No, lyhyttä kommenttia on vaikea tähän nyt heittää, mutta pari huomiota ensinnäkin tähän aiheeseen yleensä. Tässä on olemassa linkki FP7. Sääntöt aiheuttavat ongelmat. Nämä säännöt olivat liian epäselviä, liian ö, hankalia tulkittavaksi, joten tämä komission argumentaatio kuulostaa siltä, että parempi on kävellä yhdellä jalalla, jos kahdella jalalla ei pääse oikein liikkumaan. Kyllä meidän pitäisi nyt syventyä sisältöön ja asiaan. No kyse ei ole siitä, että meillä olisi tässä rakenteella toistensa kanssa kilpailevaa järjestelmää, vaan kun katsotaan komission ehdotusta, niin se on pitkälti poliittinen ja meidän täytyy vain varmistaa, että tämä on myöskin käytännönläheinen ratkaisumalli, joten parlamentti ei halua tässä monimutkistaa järjestelmää vaan tilanne on se, että komission yksiköt ilmoittavat, että tämä on liian yleisluontoinen ratkaisumalli, tämä ei toimi ja sitä sun tätä, joten Eli voimme sanoa, että kyllä tässä tehdään todellakin yhteistyötä. Minun kannaltani kyse on kahdesta keskeisestä seikasta. Eli meidän täytyy toimia Kavajon viitoittamalla tiellä, jotta meillä on selkeät pelisäännöt pöydällä. Ja komissio on pitkälti myöskin toiminut tällä tavalla. Muut asiat lisätään tähän, koska suurella enemmistöllähän parlamentti on tätä myöskin tukenut. Ja sitten mitä tulee varanhoitoasetuskysymykseen, olen aika lailla otettu, kun täällä sanotaan, että sääntöjen pitää olla yhdenmukaisia rahoitusasetuksen sisällön kanssa. Se ei pidä paikkaansa, sillä jos katsotaan yleisiä sääntöjä rahoitusasetuksesta, niin tietenkin ne pitäisivät olla yksityiskohtaisempia näissä säännöissä. Ja komission kannalta on helpotus, jos me voimme koko puhuväen kanssa sopia siitä, että yksinkertaistamistoimenpiteet mielipiteet ovat sellaisia, että ne voidaan hyväksyä myöskin koko ja myöskin tilintarkastustuomioistuimen kollegoiden taholta. Tämähän olisi yhteisen hengen mukaista. Ja sitten vielä pari huomiota siihen liittyen mitkä seikat pitäisi huomioida. Eli me sanomme, että meillä on yksi interventiojärjestelmä, me emme erottele toimijoita ja sanotaan, että menee kuitenkin 4-6 viikkoa ennen kuin on voitu selvittää, että onko hakija pk-yritys vaiko ei. Tästä syystä me emme halua mitään jaottelua. Kansantaloudellisesti katsottuna olisi ihan järjet välttämätöntä ottaa käyttöön yksi interventiojärjestelmä, vaan järkevämpää olisi tukea pk-yrityksiä enemmän kuin suuria yrityksiä. Mutta tämän yhden järjestelmän lähestymistavan takana on se, että komissio tarvitsee 4-6 viikkoa selvittääkseen hakemusten perusteella, onko kyse pk-yrityksestä vaiko ei. Se, että pitäisikö meidän päättää yhdenmukaisesta lähestymistavasta, koska kuusi viikkoa kuluu kuitenkin – vai pitäisikö meidän sopia siitä, että kansantaloudellisesti olisi järkevää tehdä jaottelu pk-yritysten ja teollisuuden välillä, mutta komission pitää varmistaa, että asiat eivät, asioiden käsittely ei kestä kuusi viikkoa, vaan asiat hoituisivat nopeammin. Mielestäni nyt kyse ei ole siitä, että jaottelu olisi nopeuden esteenä. Kyllä me tarvitsemme tällaista jaottelua, erittelyä, jotta me voimme todellakin tarjota riittäviä porkkanoita, mutta samalla meidän täytyy varmistaa, että yksinkertaisuutta valmi, vaalitaan. Ja tämä tasapainon etsiminen on tulevien kuukausien keskeinen tehtävä, mutta kyllähän tähän liittyen pitäisi saada jonkinlaista empiiristä tietoa käyttöömme, sillä tähän asti me emme ole edes saaneet tietoa siitä, kauanko hakemusten käsittely kestää, mutta nyt tietoa on pöydällä ja kyllähän me olemme valmiita tekemään komission kanssa yhteistyötä. Eli me haluamme faktoja pöydälle, ei mitään poliittisluonteisia kommentteja. Eli kyse ei todellakaan ole tästä. Ja siksipä komission ei kannattaisi pyrkiä toimimaan kunnianhimoisemmin kuin mitä parlamentti on esittänyt FP7 liittyen. Komissio sinänsä on menossa oikeaan suuntaan, mutta jos katsotaan hiukan pintaa syvemmälle, niin silloin tämä substanssi puuttuu. kansainvälistämiseen liittyen saamme nyt tietoa ja sitten tulee taas jotain tietoa johonkin liittyen. Eli rippeitä tulee silloin tällöin aina tipoittain näitä informaatio, tätä informaatiota. Nyt todellakin on ryhdyttävä tuumasta toimeen ja sanottava, että kun budjetin suhteen on olemassa ongelmia, niin silti meidän olisi varmistettava, että tällainen kerrannaisvaikutus pääsee syntymään, eli että varojen avulla saadaan tuettua investointia ja tutkimusta, emmekä lähde sitten vain sanomaan että annetaan teollisuudelle enemmän rahoja käyt- rahaa käyttöön, niin sitä kautta saamme myöskin enemmän tuloksia käyttöön. Ei se näin yksinkertaisesti mene. Eli meidän täytyy varmistaa, että järjestelmä on myöskin komission kannalta hallinnoitavissa oleva järjestelmä. Me emme todellakaan ole mikään komission vastustaja, vaan me todellakin haluamme tukea komissiota. Jos katsotaan menneisyyteen, niin hienoa oli se, havaita se, että tässä todellakin puhalletaan yhteen hiileen, eli tätä kautta sitä kompromissia pitäisi lähteä hakemaan. Äh, no niin, meillä nyt on äh, tulkkien kanssa tämä aikataulu. Me olemme saaneet heiltä 10 minuuttia ylimääräistä ja sen jälkeen tulkit lähtevät lounastunnille. Eli tulkkauksen kanssa 10 minuuttia seuraavaa mietintöä varten, joka on tämän aamupäivän viimeinen. Mm. Eilerin mietinnön äh, tarkistusten jättämisen määräaika 27. kesäkuuta. Nyt sitten siirrymme seuraavaan mietintöön, joka on Kalfinin mietintö. Minulle kerrottiin, että herra Kalfin on äh, jossakin äh, muussa kokouksessa nyt, mutta hän puhui tästä jo eilen, joten me voimme suoraan siirtyä varjoesittelijöihin. Salvador, ole hyvä. Äh, Kiitos äh, ihan lyhykkäisesti. Muutama kommentti tästä. Ensinnäkin kun me puhumme tämän direktiivin muuttamisesta, niin täytyy sanoa, että kysymys on informaation uudelleenkäytöstä, eikä pääsystä asiakirjoihin minua huolestuttaa se, että, että kaikki eivät välttämättä ymmärrä sitä, että kysymys on tietojen uudelleenkäytöstä. Tässä on tiettyjä haasteita ja ongelmia. Tämä on syy sille, että tätä direktiiviä, nykyistä direktiiviä muutetaan. Ensinnäkin tietoisuuden puute julkisten yhdistysten ja järjestöjen kesken. Meiltä puuttuu muodostuu uudelleenkäytön kulttuuri ja meidän täytyy muuttaa hallintoa. Meidän on myös harmonisoittava jäsenvaltioiden erilaisia sääntöjä ja nykyisen direktiivin sovellusta. Meidän on työskenneltävä tässä direktiivissä ensinnäkin sen laajuuden suhteen, sen kat- kattavuuden suhteen. Tähän kuuluisi nyt museot, kirjastot ja yliopistot liittyen informaatioon, jota voidaan uudelleen käyttää. Toinen liittyy maksuihin mistä on maksettava ja mistä ei. Meidän täytyy määritellä, mikä on marginaalikustannus ja määritellä se, että ilmainen ei tarkoita sitä, että siinä olisi mitään kustannuksia. Ja julkiset laitokset, osa niistä, joskus julkiset ja yksityiset laitokset, osa niiden budjettista tulee siitä, että ne myyvät tuottamiaan tuotteita. Joten meidän täytyy taata, jotta emme vähennä näitä budjetteja tai lisää hallintoa, taata, että nämä laitokset voivat saada osan tulostansa myymällä tuotettansa. Kolmas liittyy siihen, miten tätä metadataa käytetään, millä tavalla sitä voidaan lukea, millä tavalla sitä informaatiota voidaan hyödyntää. Se on yksi avainkysymys myös. Ja sitten viimeinen liittyy tähän valvontaviranomaiseen. Komissio ehdottaa, että luodaan riippumaton elin. Minun mielestäni, jos meillä on koordinaatiota eri jäsenvaltioiden elinten kesken ei ole tarpeen perustaa uutta elintä. Mutta me tarvitsemme takeet siitä, että me, meillä on riippumattomia, puolueettomia elimiä, että voidaan taata avoimuus, reilu kilpailu yksityisten ja julkitusten sektoreiden välillä, niin että voidaan paremmalla tavalla käyttää paremmin tätä, näitä tietoja Tämä voi olla hyvin hyvä keino parantaa tietojen uudelleenkäyttöä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. I have been asked by the shadow. Paljon kiitoksia varjoesittelijä Valjanin puolesta luen seuraavan tekstin. Me olemme varmaankin kaikki samaa mieltä siitä, että nyt todellakin kannattaa direktiiviä korjata ja komissio menee ihan oikeaan suuntaan. Tämä uusi lainsäädäntöteksti, sen pitäisi taata uusia mahdollisuuksia ja PK-yrityksille uusia taloudellisia toimintamahdollisuuksia, mutta meidän täytyy varmistaa, että tämän direktiivin kautta saadaan tuloksia aikaiseksi. Ja kun katsotaan komission ehdotusta, niin sehän on kunnianhimoinen, mutta sieltä löytyy parantamisen varaakin. Me olemme samaa mieltä siitä, että soveltamisalaa tulisi laajentaa, jotta julkisektorin toimijoita lisätään tähän soveltamisalaan, mutta meidän täytyy katsoa, miten näitä määräyksiä sovelletaan. Muuten saattaa käydä niin, että jotkut tahot eivät tarjoa tietoa laisinkaan muiden käyttöön tai vain hyvin vähäisessä määrin, ja silloin vesittyisi tämä koko ajatus. Lisäksi meidän täytyy katsoa, minkälaisia haitallisia vaikutuksia tällä julkistamisella voisi olla, esimerkiksi henkilötietojen väärinkäyttö. Meidän täytyy varmistaa, että on olemassa takeet yksityisyyden suojan varmistamiseksi. Eli meidän täytyy etsiä tasapainosta lähestymistapaa, eli toimintakykyinen, mutta kunnianhimoinen järjestelmä, jotta näin voidaan varmistaa avoimuus, reilu kilpailu ja myöskin yksityisyyden suoja. Ja nyt annan kollega Anna Toltsialle puheenvuoron. Tack ordförande för ordet. Kiitos puheenvuorosta. Pyrin puhumaan lyhyesti. Tämä on tervetullut mietintö. Olen iloinen, että me voimme tästä keskustella täälläkin tästä aika hyvää perusta keskustelulla. Vaikuttaisi olevan komission esityksessäkin. Olen iloinen, että niin moni on täällä sitä mieltä, että se on hyvä esitys. Minä luulen, että perusta on hyvä. Nyt mennään pidemmälle kuin 2003. Nyt tässä pyritään helpottaa uudelleenkäyttöä, jota on tuotettu usealla sektorilla. moni taho voisi käyttää tätä uudelleen, mutta täytyy miettiä myös kulttuurista puolta, se mikä on ollut museoissa, kirjastossa, yliopistossa käytössä, että ne otetaan se myös mukaan. Usein unohdetaan tärkeä osa julkisesta sektorista, nimittäin ne Kansalaiset ovat jo maksaneet satoja vuosia valtiolle, ainakin rahoittanut elokuvaa, radioa, musiikkia, kaikkia muunlaista esittävää taidetta. Nyt tämä jää syrjään. Tämä on aika ratkaiseva, jos ajatellaan esimerkiksi vanhempien kehitystä. Minä en ole välttämättä kaikkea tätä nähnyt. Ja me nuorempi sukupolvi täytyy nähdä myös tämä vanhempien tuttavien näkökulmasta, että saada jonkinlainen järjestelmä uudenkäyttöön varten, johon ei mene pidemmän kuin 10 vuotta neuvotteluja, jotta tämä voidaan täytäntöönpanna direktiivin nykyisellään, sisältää jo kolmannen osapuolen oikeuksien poikkeudet, jos tämä liittyy myös julkiseen sektoriin. se on nyt jätetty pois tästä direktiivistä ainoastaan silloin, kun yritykset julkissektorilla ovat tekijäoikeushaltijoita tai tietävät, kenelle tekijäoikeudet kuuluvat. Mielestäni tämä on tärkeä yhteiskunnallinen näkemys. Minulla on useita ystäviä, jotka ovat katsoneet sitten 80-luvun TV-sarjoja. Minä en välttämättä tunne niitä. Ehkä joskus, tai en koskaan enää niitä voi nähdäkään, eikä se ole este minulle, vaan ystäville ja vanhemmillekin. Eli ottaisin vain tämän esille – mahdollisena lisänä komission tavoitteissa. Olisi hyvä käydä sitä keskustelua. Kiitos. Ja TV-serie fra 80 on er god ting. Niin, kiitokset siitä. Niin, täytyy sanoa kyllä, että 80-luku äh, on, on ollut ihan hyväkin juttu. To everybody, uh, the next discussion. Kiitoksia. Seuraavaksi tästä keskustellaan, koska se olikaan 17.18. syykuuta. Kiitoksia kovasti tulkeille. Komissio haluaisi sanoa viimeisen sanan ja englanniksi, kiitos. Well, we can manage English, thank you. Yeah, I uh, know, uh, the... but uh, I want to thank you. Kiitos turkeille. Uh, the, the Commission is uh, encouraged by the um,